So, good afternoon. Um, I'm very happy to see you here in this two-day meeting. Hyvää iltapäivää. Oikein hienoa nähdä teidät täällä kaksipäiväisessä kokouksessamme ja kaikki kutsuvieraat. Present here today. Tervetuloa kaikille. Siis ensin haluaisin selittää teille esityslistaa ja aikataulua tämän päivän kokouksessa. Me käytämme tunnin Turkkiin, 15.30 sitten tunti Syyrian, Lebanonin vankiloihin ja lopuksi vielä 10 tunti Kazakstanista. Ja haluan tehdä kaksi ilmoitusta näistä kuulemin Syyriasta ja Libanonista. Te varmasti muistatte, että halusimme järjestää yhteisen kuulemisen tilanteesta vankiloissa Israelissa, Palestiinassa, Libyassa, Leba, Libanonissa ja Syyriassa, Syyriassa. Yritimme onnistua tässä kovastikin, mutta emme voineet saada Palestiinasta ja Israelista puhujia nyt, joten teidän luvallanne aikaisempien päätöksemme mukaisesti käsittelemme Israelin ja Palestinan vankeutta toisessa yhteydessä heti, kun onnistumme sen saamaan esityslistalle. Toivottavasti tämä sopii teille. Sitten Kazakstanista. Sen joudun sanomaan teille, että ensinnäkin suulähetys pyysi ystävällisesti meitä lykkäämään kuulemista johtuen siitä seikasta, että tämän ja huomisen aikana Kazakstanin presidentti Era Nazarbayev vierailee EU-toimielimissä ja hän on täällä parlamentissa huomenna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 koska esitykset ovat tänään ja huomenna erittäin tiukat, niin päätimme sitten toimia niin kuin suunnittelimme ja lähetimme viestin, Kasa, lähetämme viestin Kasakstanin siitä, että odotamme, että tämänhetkinen etyjärjestön puheenjohtajamaa pitää kiinni vahvoista korkeista ihmisoikeusstandardeista. Kuitenkin puhemies Busekin toimistosta hän tulee tapaamaan presidentti Nazarbayevin huomenna. Hän siis on pyytänyt, jos voisi järjestää kuulemisen tänään, emmekä huomenna. Sovin, suostuin tähän ja mielestäni tämä oli aika sivistynyt hyvä ratkaisu. Ymmärrän, että katsotaan niin suun lähetystä. Tässä on myös yhteistyössä ja onkin täällä läsnä. Tervetuloa teille. Sitten huomisesta esityslistasta tavallisen kyselytuntimme jälkeen tarkastamme Andrikinen mietintöä vuosikertomusta ihmisoikeuksista EU-ssa. 2010. Sitten käytämme tunnin Turkmenistaniin ja sitten lopulta vielä tunti laajennetussa työvaliokunnassa 11.30-12.30 saakka. Tässä on estyslista ja nyt kysynkin teiltä, voimmeko hyväksyä sen. Näyttää siltä. Sitten muutamia ilmoituksia puheenjohtajalta. Ensinnäkin Saharov-palkinto. Herra Guillermo Farinias on valittu tämän vuoden palkinnon saajaksi. Ja näin päätettiin puheenjohtajakokouksessa parlamentissa viime torstaina. Seremonia pidetään 15. joulukuuta ja ihmisoikeusyksikkö ja kommuni- viestintäpääomasto on pyrkii käyttämään tilannetta mahdollisimman hyväksi pitkälle hyväksi tänä vuonna ja me toivomme ja uskon, uskon että puhemies päättää kutsua Oleg Orlovin yhden viime vuoden palkinnon saajista, että hän olisi läsnä tilaisuudessa, mutta tehän tiedätte, että herra Orlov tällä hetkellä on syyt, äh, syytteen alaisena Venäjällä ja voidaankin kysyä, onko hänen mahdollista lähteä maasta. Me kommentoimme tätäkin asiaa viime viikon kiireellisissä kysymyksissä meidän pitäisi muistuttaa itseämme siitä, että aikaisemmissa yhteyksissä silloin, kun palkinto on myönnetty kuubalaisille, kuten äh, naiset valkoisissa järjestöllä, niin heidänkin oli vaikea ottaa vastaan kutsuamme tulla paikalle. Ja vaikka herra Farinjas ei ole tällä hetkellä vankilassa, niin vielä jää nähtäväksi, pystyykö hän todellakin matkustamaan tänne joulukuussa tai ehkä hän pyytää jotakin puhumaan omissa nimissä, omasta puolestaan puhemies on kutsunut myös tämän aikaisemman kuubalaisen Saharov-palkinnon saajan naiset valkoisissa ottamaan vastaan palkintonsa, koska he eivät vuoden 2005 jälkeen ole tähän pystyneet. Ja heti kun saamme enemmän tietoa tästä aiheesta, niin tietenkin se tullaan kertomaan alivaliokunnan jäsenille. Viimeisimmät uutiset herra Farinjasista ovat sellaisia, että hän on erittäin heikossa kunnossa ja hän uhkaa kuitenkin uudella nälkälakolla, jos hänen ei sallita matkustaa. Vielä sananen Saharov-menettelytavasta. Puhemies, puhemiestä on keutettu välttämään konflikteja, joita joskus syntyy puheenjohtajakokouksessa tämän palkinnon yhteydessä. Ja me varmasti kaikki voisimme ajatella, miten hän tässä sitten oikein voisi diplomaattisesti toimia. Kun olen puhunut useidenkin eri kollegojen kanssa eri poliittisissa ryhmissä, ja kun olen seurannut, mitä keskusteluja kokouksissa on käyty, niin minä ehdottaisin, että vahvasti vetoamme siihen, että lopullinen päätös palkkinnon saajasta tehtäisiin salaisella lippuäänestyksellä, jossa ka- johon kaikki meidän osallistuisivat. Ja ehkä enemmän kuin yksi kierros olisi tarpeen. Huomasin puhuessani kollegojen kanssa, että vahvasti toivottiin niin, että kaikkien pitäisi olla läheisemmin mukana päätöksenteossa. Joten minä toivon, että voimme keskustella tästäkin asiasta myöhemmin täällä. Tässä vain minun ehdotukseni siitä, kuinka ehkä voisimme varmistaa demokraattisemman, oikeudenmukaisemman päätöksenteon. Haluaisin vielä muistuttaa vielä tätä viime viikon täysyydessä. Monetkin tärkeitä päätöslauselmia siellä hyväksyttiin. Ja kaikki ne, jotka nyt mainitsen, niihin, näihin kysymyksiin osallistuin vahvasti. Sitten eh, play of the negotiations concerning the new regulation. EIDHR, Euroopan instrumentti demokratisaatiolle ihmisoikeuksille. Tämä asia nyt etenee niin kuin parlamentti viime viikolla periaatteessa so- päätti. Ja tämä äh, tarkoittaa pääasiassa sitä, että parlamentti ei hyväksy neuvoston kantaa olla, tai neuvosto ei halua hyväksyä delegoituja säädöksiä rahoitusohjelmassa periaatteesta. Ja me täällä parlamentissa olemme kaikki erittäin yhtenäisiä sen, sen asian takana, että me aina pidämme kiinni siitä, että delegoidut säädökset otetaan mukaan kaikkiin päätöksiin, jotka täyttävät kriteerit, jotka on asetettu 290 artiklassa sopimuksessa, joka koskee EUn toimintaa, ja näin, jotta säilytettäisiin parlamentin e- etu, eri oikeudet tässä kysymyksessä. Ja tässä Rovalo Bieler on meidän puolestamme tehnyt työtä, samoin Rova Gaal ovat laatineet mietinnön Euroopan ihmisoikeus- ja instrumenteista välineistä, ja me toivomme, että neuvottelut onnistuvat neuvoston kanssa tulevina viikkoina. On olemassa tällainen johtoryhmä myös. Se vie ymmärtääkseni neuvotteluta eteenpäin neuvoston kanssa. Sitten näemme, miten tässä onnistutaan ja miten edistetään parlamentin näkemykset, jotka minun mielestäni ovat varsin perusteltuja. Sitten vielä Euroopan ulkosuhdehallinnosta. Viime viikolla parlamentti lopultakin hyväksyi lainsäädännön ulkosuudenhallinnosta ja nyt me sitten odotamme seuraavia vaiheita. Haluaisin teidän tietävän, että olen saanut vakuutuksen, sanoi Ruva Ashton siitä, että mikään päätös, joka koskee ihmisoikeuksia tässä välineessä. Mitä näitä päätöksiä ei ole vielä tehty ulkosuudenhallinnossa, joten tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää vieläkin muistuttaa häntä meidän tärkeistä vaateistamme sen suhteen, että ihmisoikeudet täysin otetaan mukaan eri rakenteisiin ja että ne ovat olennainen, että saadaan aikaan korkeatason ihmisoikeusyksikkö, koska hänellä on strateginen vastuu näistä kysymyksistä. Te olette varmasti huomanneet, että Ulkoasianvaliokunta pitää kokouksen keskiviikkona kello 15. Korkeedustaja tulee olemaan siellä läsnä keskustelemassa eri poliittisista toimintakysymyksistä jäsenten kanssa. Ja tämä ei tietenkään ole niinkään tilaisuus keskustella mistään rakenteista, mutta minä muistutan kyllä häntä näistä kysymyksistä sikäli kuin vain pystyn, ehkä kirjeen muodossa, joka seuraa täsmäistä niitä päätöksiä, joita olemme täällä tehneet. Ja haluaisin vielä kertoa teille, että tänä vi- tällä viikolla torstaina minä meidän kaikkien puolestamme olen saanut kutsun epäviralliseen kouom kokoukseen. Se on osa prosessia, joka johtaa EUn ihmisoikeusstrategian perustanlaatuiseen tarkastukseen ja tarkasteluun. Ja me voimme sitten keskustella tästä laajennetussa työvaliokunnassamme huomenna, koska luonnollisesti Tämä on erittäin hyödyllinen tila, tilaisuus meille esittää ajatuksia varhaisessa vaiheessa tässä keskustelussa ja käydä keskustelua, vaihtaa mielipiteitä ja kantoja jäsenvaltioiden ihmisoikeusedustajien kanssa. Nyt kollegat, te olette järkyttäneet niin kuin minäkin, että sitten hämmästynyt näistä Wikileakin ilmoitusta USAn ja EUn vastuukysymyksistä, sattumanvaraisista teloituksista, sotarikoksista kirjoituksista Irakissa. YK on erityisraportoija Novak on vaatinut YK on tutkimusta, joka on yleissopimuksen, kirjoittavasta yleissopimuksen mukainen. Tällaiset paljastukset heikentävät USAn toiminnan uskottavuutta jossain määrin myös EUn toimintaa, kun tässä halutaan edistää ihmisoikeuksia globaalisti, joten meidän pitäisi seurata tätä kysymystä erittäin valppaasti. Sitten tullaan järjestämään kokous transatlanttisen lainsäädäntäjien dialogin kävien yhteydessä trans, äh, San Franciscossa sinne. Monet täältäkin toivottavasti osallistuvat. Ja luonnollisesti tämä on varsin hyvä tilaisuus korostaa meidän sitoumustamme tehdä työtä USA-kongressin jäsenten kanssa ihmisoikeuskysymyksissä. Näinhän olemme keskustelleet myös matkallamme Washingtonin jonka teimme toukokuussa. Vielä joitakin kommentteja jäljellä. Ulko, Vietnamin vara-ulkoministeri Van Ji Mint halusi järjestää videokonferenssin minun kanssani ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtajana – ja herra Robert Goebbelsin kanssa, joka Nasan va- valtuuskunnan varapuheenjohtaja. He vierailivat Brysselissä ja me olimme Strasbourgissa, mutta meillä oli kuitenkin erittäin hyvä tunnin mitu, pituinen videokokous vietnamilaisten kanssa ja luonnollisesti syy, miksi hän halusi keskustella kanssamme, oli tuleva kumppanuus- ja yhteistyösopimuskokous EUn ja Vietnamin välillä. Me jos emme nyt suoraan ilmaisseet iloamme tästä sopimusta ainakin panimisen merkille ja kerroimme huolemme ja ongelmamme ihmisoikeuskysymyksessä Vietnamissa. Esimerkiksi otin esille varaministerille sen, että me olimme hyväksyneet päätöslauselman Vietnamin tilanteesta 26. marraskuuta 2009. Siinä ilmaisimme vakavaa huolestuneisuutta uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksista mainitsin myös erittäin pitkiä tuomioita, joita oli jopa 11 vuotta annettu blokkareille ja muille netin käyttäjille. Otin esille juri, juristeja, ihmisoikeustaistelijoita, katolisen kirkon vainoa muun muassa ja muita uskonsa ja myös Batnaa mm, luostareiden jäsenten vainoa. Tämä oli hyvä keskustelu. Minä todellakin toivon, että ministeri nyt ymmärtää sen, että Euroopan parlamentilla on toi, täydet toimivaltuudet sanoa kyllä tai ei kansainvälisille sopimuksille. Ja kollegat, minä toivon, että me todellakin pohdimme sitä, mitä tämä saattaisi tarkoittaa alivaliokunnalle tulevien kansainvälisten sopimusten yhteydessä. Turha edes sanoa, että että ministeri kyllä ymmärsi, että odotamme myönteisempiä merkkejä ihmisoikeustilanteesta Vietnamin viranomaisilta jatkossa. Kollegat, Nobelin rauhanpalkinnosta sen verran. EU-valtuuskunta Pekingissä halusi onnitella suoraan palkinnonsaajan vaimoa Rouva mutta nyt sitten tapahtuu niin, että silloin kun tällainen korkeampi diplomaatti vieraili Liuksian kotona, mukana oli diplomaatteja muista maista, niin silloin heiltä estettiin pääsy. Vartijat estivät sen. Liuksia on pantu kotiarestiin ja kaikki puhelinyhteydet on, ovat mahdottomia kiellettyjä. Hänen miestään on nyt pidetty kahden vuoden ajan vankilassa osana hänen 11 vuoden tuomiotaan hän olisi toiminut muka, mukaan valtion valtaa vastaan. Ja voin kertoa myös sen, että korkea edustaja Merova Ashton puhetarvansa kautta on kehottanut lehdistöä reagoimaan tähän mm. välikohtaukseen ja hän on varsin suoraan vaatinut, että liuksia pitäisi vapauttaa. Korkea edustaja myös vetosi viranomaisiin Kiinassa, että lopettaisivat Rova Liuksian kotiarestinen, siis vapauttaisi hänen miehensä vankilasta. Ja viimeinen ilmoitukseni koskee Ugandaa. Olen järkyttynyt, kun sain tietää, että yhdessä päälehdessä nimeltään Rolling Stone Ugandassa oli sadan homoseksuaalin kuvia ja osoitteita. Ne oli siis julkaista ja kehotettiin lukijoita etsimään ja hirttämään heidät. Juuri näin, ei yhtään enempää eikä vähempää. Olen varma, että meidän puolestamme voin tuomita tällaisen äärimmäisen vahvoin sanoin ja kehottaa Ugandan hallitusta varmistamaan näiden henkilöiden turvallisuuden. Myös ve- tulen vetoamaan Barontar Ashtoniin, neuvostoon ja komission ja jäsenvaltioon, että ne analy- kaikki analy- analysoisivat tilannetta Ugandassa, mitä tulee va- ihmisten vainoon perustuen seksuaalisen suuntautumiseen ja ryhtymään kansainväliseen yhteiseen toimintaan, jotta edistettäisiin perusoikeuksia siellä. Te tiedättekin, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman homojen vastaista lainsäädäntöluonnoksesta Ugandassa viime, viikolla, joulu, viime vuonna joulukuussa. Vaikkakin osittain johtuen kansainvälistä painostusta tämä laki ei ole vielä hyväksytty, niin silti on välttämätöntä, että me seuraamme, annamme jatkoa tälle päätöslauselmalle, jos tilanne ei ala parantua. Tässä siis puheenjohtajan ilmoitukset. Kiitoksia teidän huomiostanne. Ja nyt haluaisin siirtyä kohtaan kolme. Julkinen kuuleminen äh, ihmisoikeustilanteesta Turkissa. 2010. Um, this is a uh, regular annual. Tämä on tällainen säännöllinen kokous alivaliokunnassa seuraamme yleistilannetta maassa ja tämä on osa sille, miten Turkki täyttää poliittiset kriteerit Kööpenhaminasta ja miten se sen mukaan sitten voisi liittyä EU-hun. Jäsenyysneuvotteluita on nyt käyty viiden vuoden ajan, hiukan yli viisikin vuotta, ja on vahvasti EUn, EUn etujen mukaista, samoin turkkilaisten ihmisten etujen mukaista seurata varpaasti ihmisoikeustilannetta maassa. Aiheet, joista tänään kuulemme, ovat tuttuja suurimmalle osalle meistä. Ilmaisuvapaus, median vapaus, uskonnonvapaus, sosiaaliset kulttuuriset oikeudet vähemmistöryhmissä ja huono kohtelu jos ihmiset on, ovat poliisin pidättämiä. Sitten tehtiin myös tärkeä päätös kesäkuussa 2010 kidutuskysymyksestä. Rankkoja tuomioita annettiin poliiseille, joita oli syytetty kidutuksessa. Tämä oli myös askel eteenpäin, kun pyritään taistelemaan rankaisemattomuutta vastaan kidutuksen yhteydessä. Ja tästä olemme voimalla vain tyytyväisiä. Toivottavasti jatkoa seuraa kokonaiskuva on aika sekanainen eikä niinkään selkeä. On vieläkin monia tapauksia, jotka jossa toimitaan journalisteja ja muita vastaan, jotka rauhanomaisesti ilmaisevat äh, näkemyksiään ja kantoja. Monissa, monista näistä tapauksista haluaisin tässä yhteydessä mainita ihmisoikeuspuolustajan Dokan Akalinin tapauksen, joka 10. elokuuta hänet pidätettiin äh, matkalla tapaamaan sairasta isänsä lentokentällä ja näyttää siltä, että hän on ollut pidätettynä 2010 elokuusta lähtien. On väitetty, että hän oli mukana vuoden 2009 ryöstössä. Mutta minusta kun näyttää aika ilmeiseltä, että tämä, tämä toiminta häntä vastaan tuntuvat saavansa perustelunsa siitä, että kyseinen henkilö on taistellut Armenian, Ar- Armenian kansanmurhan kysymyksissä tai totuuden puolesta siinä yhteydessä, joten varmasti tulemme seuraamaan hänen tapaustaan ja myös muiden tapauksia läheisesti. Nyt hyvä yleisö, minun iloni on toivottaa tervetulleeksi vieraspuhujamme tähän keskusteluun. Ensinnäkin herra Andrew Gardner, Turkki-asiantuntija, tutkija Amnesty Internationalista, sitten Rova Hülya Ystersi, joka on juridinen neuvonantaja ihmisoikeussäätiössä Turkista. Ja hän käsittelee aivan erityisesti juridisia kysymyksiä liittyen ähm, asiasta kieltäytyjiin. Sitten rova Aleksandra Kaskransi Kroatiasta Welcome, Mrs. Eh, Alejandra Kasko. Ja sitten haluaisin erityisesti toivottaa tervetulleeksi rouva Selim Kunrabin. Hän on pysyvästä Turkin edustusta EUn siis suurlähettiläs. Suuret kiitokset, että olette tullut paikalle. Ja luonnollisesti meillä on kaksi kollegaa mukana, jotka ovat meidän pääyhteydenpitäjämme Turkin kanssa. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi rouva Ellen Flotrin hän johtaa EU-Turkki delegaation puheenjohtaja Rova Omen Räyten Euroopan parlamentin esittelijä Turkista. Toivottavasti hän tulee myös myöhemmin paikalle. Joten ensin me kuulemme korkeintaan 10 minuutin mittaisia puheenvuoroja. on aika tiukkana, jos yritätte puheaikanne. Joten voimmeko nyt pyytää Andrew Gardenia Amnesty Internationalista puhumaan ensin. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon. Minä haluaisin vain esittää muutaman huomion yleisesti ihmisoikeustilanteesta Turkissa. Useastakin aiheesta. Kuten puheenjohtaja mainitsi, vaikka lainsäädäntöä on muutettu, käytäntöä myös, niin tilanne on edelleen sellainen, että ihmisoikeusrikkomuksia vakaviakin ilmenee edelleen Turkissa. Samanaikaisesti tuntuu siltä, että kun pyritään muuttamaan lainsäädäntöä, niin varmasti on varaa parannuksille ja mahdollisuuksia saada parannuksia myös tulevaisuudessa. Jos esimerkiksi ajatellaan perustuslain uudistuksia, jotka tehtiin syyskuussa, hyväksyttiin syyskuussa, niin nyt on mahdollisuus muuttaa oikeutta ja parantaa ihmisoikeustilannetta – kunhan poliittista tahtoa riittää. Mutta samalla kun katsomme näitä uudistuksia, näemme, että tehdään sellaisia uudistuksia, jotka olisivat voineet olla vieläkin räväkämpiä, tehokkaampia parantaessaan ihmisoikeustilannetta Turkissa. Jos ajatellaan kidutuksen osalta tilannetta ja sitä, miten huonoa kohtelua Turkissa voi saada, niin Amnesty International saa jatkuvasti aivan uskottavia syytöksiä siitä, että poliisiasemilla ja vankiloissa esiintyy huonoa kohtelua ja kidutusta. Ja aivan erityisesti vielä tällaisten virallisten pidätyspaikkojen ulkopuolella, kun kuljetetaan esimerkiksi vankiloihin tai pidätysselleihin tai mielenosoitusten aikana. Näihin ongelmiin on puututtava, eikä ajatella ainoastaan huonoa kohtelua, jota esiintyy virallisissa pidätyspaikoissa tai vankiloissa. Lisäksi rankaisemattomuus kidutuksen ja muun huonon kohtelun yhteydessä on kysymys, johon on puututtava paljon vakavammin kuin puututaan tällä hetkellä. Jos hallitus todella haluaa ajaa tehokkaasti nollatoleranssia kidutuksen osalta, erityisesti tämä rankaisemattomuuskysymys on sellainen, joka tulee esiin YK komiteassa, jossa käsitellään kidutuksen vastaisuutta, kun siellä käsitellään kysymystä syksyllä. Myönteistä kehitystä on tapahtunut esimerkiksi päätös, joka tehtiin, kun Angen Cheva menehtyi vankilassa vuonna 2008. Ensimmäistä kertaa Turkin laillisessa historiassa – viranomaiset tuomittiin siitä, että aiheuttivat kuoleman kidutuksen kautta. Tämä myönteinen tuomio on kuitenkin poikkeus hyvin pitkälti ja yleistilanne Turkissa on sellainen, että tutkintaa ei toteuteta, ei aseteta syytökseen viranomaisia, jotka syyllistyvät kidutukseen tai muuhun huonoon kohteluun. Jos puheenjohtajalle sopii, haluaisin puhua muistakin yksittäisistä tapauksista – jotka ovat tärkeitä tässä yhteydessä, jotka osoittavat yleistä tilannetta, ei niinkään poikkeuta. Anjin Cheban tapauksen lisäksi yksi tapaus on nuori Hövre Kapcek, joka ammuttiin. Hän halvaantui vuonna 2007. Tämän ampumisvälikohtauksen jälkeen poliisi ampui häntä ja tutkinnassa hukattiin paljon tärkeää tietoa. Rikospaikkaa ei tutkittu kunnolla ja ajoissa. Ja vasta syytöksiä esitettiin uhrin suuntaan. Ja nyt tuomioistuin käsittely jatkuu edelleen kolmen vuoden jälkeen. Hän on nyt syytettynä ja häntä uhkaa pidempi vankilatuomio kuin poliiseja, jotka ovat syytettynä siitä, että häntä ammuttiin ja hän on halvaantunut edelleen. Kaakkoisturkista vielä Resul Itsin henkilö kuoli pidätyssellissä viime vuonna ja tutkinta tähän tapaukseen johti siihen, että mitään syytöksiä ei nostettu viranomaisia vastaan eikä otettu huomioon sitä, että hänellä selvästi oli vammoja pääseä muualla hänen kehossaan ja mitään syytöksiä ei nyt nosteta, syytetä ei nosteta. Ja entä lapset, terrorismin vastaisen lainsäädännön alla syytetyt lapset, joiden on väitetty osallistuneen mielenosoituksiin, vaikka lainsäädäntöä on muutettu niin, että näitä lapsia ei aseteta syytteeseen terrorismin vastaisen lainsäädännön alla. Ja tämä on hyvä uudistus sinänsä, niin syytökset, joita monet esittävät siitä, että tuomioistuin käsittelyn aikana he altistuvat kidutukselle ja huonolle kohtelulle, niin näitä syytöksiä ei oteta huomioon. Kun ajatellaan lapsia, joita vastaan nostetaan syyte, usein nämä lapset ovat olleet kuukausia pidätettynä. Kuitenkaan ei tutkita syytöksiä, jotka esittävät huonosta kohtelusta tai että he voisivat saada tukea vapautumisen jälkeen näihin asioihin Turkin viranomaiset eivät puutu. Jos ajattelemme vielä ilmaisuvapauskysymystä, näemme, että yhä useammat ehkä ottavat avoimemmin kantaa kysymyksiin, kuten armenialaisten asema Turkissa tai menneisyyden tapahtumat. Silti näemme enemmän syytteitä nostattavan kirjailijoita, toimittajia vastaan, jotka tuovat esiin tämän tyyppisiä kantoja, erityisesti kurdikysymykseen liittyen. Enemmän syytteitä nostetaan ja yhä useamman terrorismin vastaisen lainsäädännön alla silloin voidaan asettaa, langettaa tiukemmat rangaistukset kuin muuten. Eli Samalla kun on tällaista demokraattista avautumista, siitä ainakin puhutaan, niin kun ihmiset osoittavat mieltään tai tuovat esiin kannan, joka on jotenkin toisenlainen, niin heitä vastaan nostetaan syytä rikoslainsäädännön kautta. Ja tämä sinänsä kyseenalaistaa demokratisoitumisen, jos ihmiset eivät avoimesti voi ottaa näihin asioihin kantaa. Turvapaikan hakijat ja pakolaiset. Tässäkin on parantamisen varaa. Tällä hetkellä järjestelmä, joka oli ihmisoikeustuomioistuimen mukaan laiton, on edelleen käytössä. Tällainen laiton pidätys on edelleen mahdollista. Kuitenkin nyt turvapaikkapolitiikasta on laki keskustelun kohteena ja se voisi parantaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilannetta, mutta ollakseen tehokas sen pitäisi olla laajan kuulemisen kohteena. Se pitäisi tuoda nopeasti parlamenttiin ja saada nopeasti lainsäädännöksi. Joten meitä huolestuttaa se, että kansalaisyhteiskuntaa ei kuulla niin laajasti kuin olisi toivottavaa. Aseista kieltäjien osalta asepalveluksesta kieltäytyvien osalta – voitaisiin sanoa, että oikeus aseista kieltäytymiseen kielletään täysin Turkissa, vaikka Turkilla pitäisi olla velvollisuus taata tämä oikeus. kansallisten poliittisten oikeuksien lainsäädännön puitteissa ja muiden asiakirjojen pohjalta. Tilanne jatkuu edelleen sellaisenaan, että ihmiset, jotka kieltäytyvät asepalveluksesta vakaumuksensa takia, heitä kidutetaan tai kohdellaan muuten väärin. He olivat pidätetyiksi ja ihmiset, jotka ovat aseista kieltäytyjä, heitä ei syytetä, heitä vastaan ei nosteta syytettä vain kerran, vaan heidät pidetetään ja asetetaan oikeuteen useamman kerran samasta rikkomuksesta. Tässä rikotaan artiklaa kolme ihmisoikeustuomioistuimen päätöksessä 2006 päätöksessä. Tämä päätös, jossa vaadittiin Turkkia muuttamaan lainsäädäntöä, jotta ei yhä uudestaan voitaisiin nostaa syytettä aseista kieltäytyjien vastaan, on jäänyt toteuttamatta tähän mennessä Turkissa. Kuitenkin tällä hetkellä keskustellaan uudesta lainsäädännöstä, joka koskee sotilaspalvelua, asepalvelusta – Turkissa, mutta se ei ole keskustelun kohteena. Nyt se on hyvin ikävää. Ja sitten ilmaisuun vapaus kieltäytymisen yhteydessä. Nämä henkilöt ja heidän tukiansa, jotka ottavat julkisesti kantaa aseista kieltäytyjien puolesta Turkissa, usein myöskin joutuvat syytöksien kohteeksi. Heitä vastaan nostetaan syytteitä. Ja en vain ihmiset, jotka puhuvat hänen oikeutensa puolesta, joutuivat usein syytetyksi ja heille jopa langetettiin tuomioita. Aseista kieltäytyjen osalta tämä on hyvin ajankohtainen kysymys. Inan Shevat on yksi henkilö, joka on ollut pidätettynä tämän vuoden elokuusta asti. Hän on mielivaltaisesti ollut pidätettynä elokuusta tähän päivään asti. Ainoana syynä se, että hän ei suostu sotilaspalveluksen. Hän on aseista kieltäytyjä vakamuksensa pohjalta. Tärkeää on huomata, että lakimuutoksia on tehty ja näin on parannettu tilannetta, ihmisoikeustilannetta Turkissa. Esimerkiksi jos katsotaan perustuslakia ja kaikkein tuorempia perustuslakiuudistuksia, niin meidän pitäisi katsoa myöskin sitä, miten näitä uudistuksia täytäntöön pannaan. Hyvin voimakas määräys esimerkiksi Turkin perustuslaissa, artikla 19, 90 anteeksi, jossa sanotaan, että on ristiriita siis sisämaan oman maan lainsäädännön ja kansainvälisen lain välillä, niin noudatetaan kansainvälistä. Tämä on tärkeä laki, mutta sitä tuomioistuimet eivät noudata esimerkiksi, kun ajatellaan aseista kieltäytyjien tilannetta. Myös muita toimia on esitetty, kuten se, että saataisiin omat riippumattomat ihmisoikeusviranomaiset. Näihin toimiin ei ole luvettu ryhdytty. Ja sopimus, kidutuksen vastainen sopimus on allekirjoitettu, mutta sitä ei ole ratifioitu tähän päivään mennessä. Minä päätän puheenvuoroni tähän. Kiitos. Kiitoksia. Pyydän vielä anteeksi teiltä sitä, että kun viimeksi puhuin tässä valiokunnassa, minä keskeytin varsin tylysti, koska meillä on aivan mahdoton tilanne, että nyt en halunnut tällä kertaa sitten keskeyttää. Joten kiitoksia kovasti Andrew Gardner. Sitten eteenpäin. Ja pyytäisin Hylia ustersia kertomaan tilanteesta. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua aseista kieltäytymisestä ja sen tilanteesta, miten se osoittautuu rikolliseksi Turkissa ja miten se sopii kansainväliseen lakiin. Haluan puhua lyhyesti. Toivon, että onnistun siinä tavoitteessa. Turkin tasavallan perustuslaki mahdollistaa artiklan 24 pohjalta oikeuden vapaasti muodostaa mielipiteensä ja toimia vakaumuksensa mukaan. Ja artiklassa 25 ilmaisun vapauden. Kuitenkaan tässä ei puhuta sotilasasepalveluksesta ja siitä, että se on pakollista. Vaikka uskonvapaus esitetään niin sotilaslainsäädännössä kuitenkin tehdään rikolliseksi se, että aseista kieltäydytään. Tässä ajatellaan laillisuutta ja oikeutta. Jos ei haluta ase palveluksen moraalisista syistä. Joka tapauksessa heitä pidetään sotilaina ja he joutuvat näin sotilastuomioistuimeen sotilasrikoslainsäädännön mukaan. Heitä pidetään tottelemattomina jatkuvasti. Heidän pitää siis joutua asetetuksi syytteeseen ja voivat joutua vankilaan pariksi kuukaudeksi tai jopa kahdeksi vuodeksi. Tämän säädöksen takia syntyy noidankehä, jossa nostetaan syytteet yhä uudestaan ja esitetään rangaistusta. Buldu on hyvä esimerkki siitä, mitä tällaisessa tapauksessa voi tapahtua. Hän sai, on saanut lisää vankeusrangaistuksen viiden kuukauden mittaisen sen, siitä, mitä hän on tehnyt 29. huhtikuuta 2005 13. helmikuuta 2006, vaikka tuomioistuin ei pohtinut varsinaisia syitä aseista kieltäytymiseen, kuitenkin syyttäjät ja tuomioistuimet olevat vakuuttuneita siitä, että aseista kieltäytyjät haluavat välttää asepalveluksen ja kiihottaa muita sotilaita toimimaan armeijan toimeiden vastaisesti. Aseista kieltäytyjät joutuvat tuomioistuin käsittelyyn näiden toimien takia usein hyvin hankalassa, hankalissa oloissa, kun ajatellaan jatkuvan tottelemattomuuden ajatusta. Näissä menettelyissä toimitaan samalla tavalla, kun vankilaan joutuneet aseista kieltäytyjät usein joutuvat kieltojen varaan, kuten esimerkiksi ei anneta lähettää tai vastaanottaa kirjeitä tai soittaa tai joudutaan eristysselliin. Joulukuun 2006 ja toukokuun 2007 välillä Halil Saavda joutui 48 päiväksi vankilaan, koska hän ei suostunut ajamaan partaansa tai kantamaan univormua ja noudattamaan muita armeijan säädöksiä. Aseista kieltäytyjät joutuvat usein kidutuksen uhreiksi. Heitä nöyryytetään ja fyysisesti heitä vastaan hyökätään. Usein syynä ovat muut vangit ja jopa vanginvartijat. Tällaisia toimia voidaan pitää välttämättömänä sotilaallisen kurin aikaansaamiseksi, vaikka kyse on selkeästi siitä, että rikotaan kidutukseen liittyvää lainsäädäntöä. Osman Myrat Ylken, Mehmet Balin, Mehmet Tarhanin, Halil Savdan ja Enver Aidemirin kohtelu osoittaa, että aseista kieltäytyjien kohtelu rikkoo sääntöjä, jotka koskevat kidutusta ja muuta huonoa kohtelua, mutta myöskin ovat syrjiviä. Sen lisäksi, että nostetaan syyte, rangaistaan ja kohdellaan huonosti aseista kieltäytyjiä, nostetaan syytteitä ja joskus jopa tuomitaan siitä, että he selittävät tätä aseista kieltäytyjän asemaa muille ihmisille. Kun he tuovat julki henkilökohtaiset kantansa – sanotaan, että aseista kieltäytyjät vierannuttavat myös suuren yleisön asepalveluksesta. Muut ovat joutuneet kärsimään tästä samasta syytöksestä, mutta aseista kieltäytyjät ja muut, jotka ottavat näin kantaa, joutuvat syytöksen kohteeksi artiklan 318 mukaan Turkin rikoslainsäädännössä. Vankeusrangaistus voi olla jopa kolme vuotta tai pitempi jos tällainen julkilausuma julkaistaan tai lähetetään radiossa tai televisiossa. Aseista kieltäytyjä tukevia pidetään myös rikollisina, esimerkiksi toimittaja Virgil Esbergis, joka on saanut 21 vuoden vankeusrangaistuksen siitä, että hän on julkaissut lehdessä Ylkeiden Ötykyrkynden kirjoituksia aseista kieltäytyjistä. Miten voidaan sitten päästä ongelmista, jotka liittyvät tähän lainsäädäntöön? Kuten aikaisemmin sanoin, kaikkein tärkeintä on se, että perustuslaissa ei ole mitään rajoituksia, jotka liittyvät aseista kieltäytymiseen. Aseista kieltäytyjien kohtelussa – tuomioistuimet ja poliittiset viranomaiset ovat ajatelleet lähinnä ihmisoikeusyleissopimusta, jossa jätetään mahdollisuus yksittäisille maille järjestää oma asepalveluksensa. Kuitenkin artikla 4 koskee lähinnä pakkotyövoimaa, orjuutta ja käsittelee aseista kieltäytymistä ainoastaan tässä yhteydessä – Euroopan neuvosto on pyytänyt jäsenvaltioita noudattamaan päätöksiä, jotka on tehty tällä lailla lisäksi. Artikla 18 YK yleissopimuksessa, joka koskee siviili- ja poliittisia oikeuksia, joka ratifioitiin Turkissa vuonna 2003, tunnustaa yksilöiden oikeuden kieltäytyä moraalisista syistä aseista. Kiistatta aseista kieltäytyjä tulisi tunnustaa ja tämä oikeus pitäisi tunnustaa perusoikeutena ajatellen kansainvälisiä sopimuksia ja perustuslakia. Varsinainen kysymys tässä se, miten artikla 1 sotilaslainsäädännössä on perustuslain vastainen. Se koskee pakollista asepalvelusta ja artikla 45 sotilaallista rikostuomioistuinta, jossa asetetaan rikollisiksi aseista kieltäytyjät. Se, että kielletään aseista kieltäytyminen oikeutena ja se, että ei ole lainsäädäntöä, joka vastaisi aseista kieltäytyjien toimia, johtaa siihen, että aseista kieltäytyjät altistuvat useille tuomioistuin käsittelyille. Lainsäätäjien mukaan eri vaiheissa luonnosteluprosessissa kansalaiset voivat syyllistyä moniin eri rikoksiin eri vaiheissa. Tämä on mahdollisuus joidenkin ihmisten osalta, mutta aseista kieltäytyjä haluaa jokaisessa vaiheessa vain noudattaa omaa toivettaan, vakaamustaan kieltäytyä asepalveluksesta. Kaiken kaikkiaan yllä mainitut oikeudelliset määräykset, jotka liittyvät aseista kieltäytyjiin, eivät ole yhteensopivia heidän toimiensa kanssa. Aseista kieltäytyjät eivät lähde esimerkiksi tottelemattomuuden tielle. Aivan selkeästi aseista kieltäytyjät jokaisessa vaiheessa haluavat ainoastaan kieltäytyä asepalveluksesta oman vakaumuksensa tai poliittisten syiden takia. Keskustelun kohteena on myös Turkin rikosoikeus, artikla 43, joka luo yhteyden siihen, mikä on tavoite aseista kieltäytyjillä. Ja yksi, yksi rangaistus vain pitäisi asettaa, jos rikokseen on syyllistytty useamman kuin yhden kerran. Esimerkiksi Osman Yrät Ylken tapauksessa – YK työryhmä on osoittanut, että tuomiot, jotka tulivat alun per, alkuperäisen päätöksen ja pidätyksen jälkeen, ovat johtaneet siihen, että tämä pidätys ei ole hyväksyttävissä. Kun on pohdittu Osman Myrät Ylken tapausta, ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että useat rikostuomioistuin käsittelyt ja tuomiot, jotka ovat syntyneet sen jälkeen. Ja olot, joissa häntä pidettiin pidätettynä, eivät ole sopivia siihen, että hän kieltäytyi asepalveluksestaan. Missään vaiheessa ei vältetty sitä, että hän olisi tuntenut pelkoa häntä, nöyryytettiin ja haluttiin murtaa kokonaan hänen tahtonsa. tuomioistun puheenjohtaja keskeyttää. Kuten tätä nopeasti keskeyttämään. Hän on joutunut kärsimään erityisesti siitä, että toistetaan tätä jatkuvasti, ja näin on rikottu artiklaa kolme yleissopimuksessa. YK on työryhmän päätös ja ihmisoikeustuomioistuin päätös ovat tärkeitä ihmiset, jotka jatkuvasti joutuvat syytösten ja tuomioiden kohteeksi, ovat ihmisiä, joiden oikeuksia ei rikota. Heitä ei saisi kiduttaa ja asepalvelus pit- asesta kieltäytyminen anteeksi pitäisi hyväksyä. Joulukuussa ensimmäistä kertaa vuonna 2006 pohdittiin Ylken tapauksen päätöksiä ja Euroopan neuvosto pyysi Turkin hallitusta pohtimaan yksittäisiä menettelyitä, joiden kautta voidaan huolehtia siitä, ettei synny tällaisia negatiivisia vaikutuksia ja rikota hakijoiden oikeuksia. Ja yleisin toimin pitäisi ottaa huomioon sellaiset henkilöt, jotka ovat aseista kieltäytyjiä, esimerkiksi uskonnollisista syistä. Teidän kyllä täytyy pian lopettaa, pyydän. Niin, nyt jo 12 minuuttia on kulunut. Okay, the Turkish government informed the... Turkin hallitus kertoi komitealle, että lainsäädäntö oltiin tekemässä tässä yhteydessä ja se oli lähetetty jo pääministerin virastoon. Kuitenkin ulkoministeriön viranomaiset eivät antaneet edistysraporttia tästä. Sanoivat, että kyseessä on luottamuksellinen tieto. Emmekä sen jälkeen ole nähneet tätä lakiluonnosta, joten johtopäätöksenomaisesti. Minulla olisi täällä vielä yksi kappale, mutta tämä lakiluonnos pitää saada näkyviin. Siitä pitää saada laki, joka tunnustaa aseista kieltäytymisen ihmisoikeutena. Thank you very much, Mrs. for this completely... Kiitoksia kovasti tästä erittäin juurista lausunnosta ja pyydän anteeksi, että joudun tässä teitä häiritsemään näin tärkeässä aiheessa, mutta teidän pitää ymmärtää, että Yritän vain olla oikeudenmukainen ja tässä herra Gahne sai hyvin perustellun eri vapauden tässä, koska häntä aikaisemmin oli keskeytetty. Nyt olen iloinen nähdessäni, että rouva Alejandra Kasrani on paikalla komission laajennuspääosastosta. Puheenjohtajan on suuri ilo olla täällä läsnä tänään ja kes- olla mukana tämän tärkeän valiokunnan valiokunnassa haluan kertoa, miten komissio on suhtautunut ihmisoikeuden tilanteeseen Turkissa. Tästä ja muista valiokunnista usein saamme monia kysymyksiä eri ihmisoikeusrikkomuksista Turkissa. Ja he sitten kysyvät meiltä, mitä voimme tehdä, jotta tilanne korjaantuisi. Haluaisin tänään selventää mikä komission rooli on, mitä me voimme tehdä, mitä emme voi tehdä ja missä hengessä teemme työtä. Ensinnäkin vuoteen 1990 Helsinkiin Turkista tuli silloin virallisesti hakijamaa. Perusteena oli ensimmäinen säännöllinen raportti eh, kertomuskomissiolta 98 vuonna koskien taloudellista eh, sosiaalisia kriteereitä, miten Kööpenhaminan kriteerit ovat täyttyneet Turkki ei täyttänyt poliittisia kriteerejä siinä vaiheessa ja se suljettiin pois virallisista jäsenyysneuvotteluista. Joka vuosi tämän jälkeen, vuoden jälkeen olemme julkaisseet näitä kertomuksia joulukuussa 2004 Euroopan unioni päätti alkaa jäsenyysneuvottelut Turkin kanssa ja lokakuussa 2005 neuvottelut varsinaisesti alkoivat. Päätös alkaa neuvottelut perustui arviointiin että Turkki riittävällä tavalla täytti poliittiset kriteerit mukaan lukien ihmisoikeudet, demokratisaation, oikeusvaltioperiaatteen, mitä siirtymävaiheesta 8-2004 vuoteen asti eivät täyttäneet kriteerejä silloin, mutta sitten ne täyttyivät riittävässä määrin. Neuvottelujen alettua meidän valvontamme, seurantamme poliittisista kriteereistä vielä vahvistui. Ihmisoikeukset ovat osa neuvottelulukua 21.3. Siinä käsitellään perusoikeuksia. Kuitenkin tätä lukua ei ole vielä avattu Turkin kanssa. Komissio on esitellyt tämän seurantakertomuksensa neuvostolle ja kertomus on nyt neuvoston, neuvostolla, koska tarvittava yksimielisyys sitä tarvitaan, jotta neuvosto voidaan aloittaa. Siihen ei ole vielä päästy neuvostossa, joten me seuraamme ihmisoikeuskysymyksiä tällä välineellä, siis vuosittainen edistyskertomus, seurataan aliovalikuntien työtä, assosiaatiokomiteoiden työtä ja assosiaationeuvoston työtä EUn ja Turkin välillä. Ja 23 lukua siis neuvottelussa ei ole vielä avattu. Me seuraamme erityisesti, käytämme tässä artiklaa 6 EU-sopimuksessa pohjana. Se puhuu perusoikeuksista, ne pitää taata EUn yleissopimuksella, niitä perusoikeuksia pitää suojella, perusvapauksia myös, niin kuin perustuslaissa jäsenvaltiotasolla todetaan, että tämä on yleinen periaate EU-oikeudessa. Me valvomme ei vain juridisia rakenteita, vaan myös käytäntöä. Ja käytäntö Turkissa joskus ei täytä rakenteiden vaateita. Voin sanoa, että monet asiat näyttävät hyvältä paperilla, mutta käytännössä näin ei olekaan. Hyvä esimerkki on järjestäytymisvapaus, vaikka juridiset puitteet ovat pitkälti EUn kanssa linjassa, kun mutta kuitenkin on toimittu esimerkiksi sukupuolen perustavien järjestöjen toimintaa, järjestäytymisoikeutta meidän meidän emme laadi täydellistä listaa eri tapauksista, vaan vedämme systeemisiä lopputuloksia eri ihmisoikeuksista, perusoikeuksista perustuen myös yksittäisiin tapauksiin. Tämän takia meidän kertom- raporttimme tänään onkin tärkeää ja myös in, ja sitten International Amnesty voi kertoa tarkemmin näistä yksittäisistä tapauksista. Me kerromme tutkimustuloksista myös Turkin viranomaisille säännöllisissä yhteyksissämme heidän kanssaan kaikilla tasoilla. Edelleen annamme taloudellista apua monille poliittisille elimille Turkissa, kun yritämme saada ne ymmärtämään, kuinka miten näitä käytäntöjä toteutetaan muualla Euroopassa mukaan lukien ilmaisuvapausta, järjestäytymisvapautta ja niin edelleen. Edelleen laajalti tuemme kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisjärjestöjä, jotka, juur, jotka nyt saavat noin 3 miljoonaa euroa EUlta. Näin tuemme näiden järjestöjen toimintaa ja haluamme auttaa niitä vahvistamaan verkkojaan, verk- verkostoitaan. Nyt sitten tämän päivän tilanteesta ihmisoikeuskysymyksissä. Meillä on ollut 12 vuoden jakso, jolloin olemme valvoneet ihmisoikeustilannetta Tuloksia annetaan joka vuosi tässä edistyskertomuksessa. Kun valmistaudun tähän kokoukseen, minä kävin läpi aikaisempia kertomuksia vuodesta 1998 eteenpäin ja aivan erityisesti ihmisoikeuskohtiin keskityin. Uusi kertomuksemme tullaan julkistamaan varsin lähitulevaisuudessa, mutta kuitenkin Tästä näistä aikaisemmista edistyskertomuksista näemme, että paljon edistystä on saatu aikaan, mutta paljon silti on vielä tehtävää. Esimerkiksi vuoteen 2003 saakka vuosikertomuksemme korosti sitä, että kuolemanrangaistus edelleenkin kuului rikoslainsäädäntöön ja jatkuvasti puhutaan sen poistamista Turkissa 2004 vuonna. Me pystyimme kertomaan, että kuolemanrangaistus lopultakin oli poistettu. Sitten tarttuisin myös tämän päivän aiheeseen. Tämänhetkinen lainsäädäntö Turkissa ei sääntele asianmukaisella tavalla aseista kieltäytyjien tapausta. Ne, jotka kieltäytyvät menemästä asepalvelukseen oman tunnon tai muista syistä, jatkuvasti saavat toistuvia rangaistuksia. Ihmisoikeustuomioistuin Euroopassa tuli 2006 päätöksessään Orki versus Turkki. Siihen tuloksen tämä johti alentavaan kohteluun ja rikottiin siis artiklaa 3 Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Tähän mennessä Turkki ei ole täyttänyt velvoitettaan toteuttaa tätä tuomiota käytännössä. Me valvomme erittäin äh, läheisellä tavalla tätä kysymystä ja otamme tämän asian jatkuvasti esille viranomaisten kanssa Turkissa keskustelemassamme. Sitten vuonna 1998 me kirjoitimme kertomuksen, että jatkuvasti tapahtui kidutuksia, katoamisia, ilman oikeudenkäyntiä tapahtuvia tuomioita annettiin. Tämä on muuttunut parempaan suuntaan, totta. Tällä hetkellä voimme sanoa, että pyritään varmistamaan juridiset turvalausekkeet ja estetään kaltoinkohtelu, kidutus, kuitenkin suhteeton vallankäyttö lainvalvonnan toimesta edelleenkin jatkuu käytännössä. Mitä tulee ilmaisuvapauteen, 12 vuotta sitten me kirjoitimme, että turkittiin liian kapealla tavalla juridisia välineitä ja myös perustuslakeja ja näin. Tätä kautta tuomittiin ja sitten syytteeseen valittuja poliitikkoja, journalisteja, kirjailijoita, kansalaisjärjestöjen työntekijöitä. Jos oli julkaistu artiklan tai kirjan, sen jälkeen asiat ovat muuttuneet. Kuuluisa 301 artikka tai pahamainen artikka, sitä on muutettu rikosoikeudessa, mutta myös käytäntöönmuuton parempaan suuntaan. Ja vilkkaasti nyt tällä hetkellä myös keskustellaan Turkissa näistä arkaluotoisistakin kysymyksistä. Kuitenkin Turkilla, Turkin laki ei riittävässä määrin tar- varmista ilmaisuvapautta, jolloin vieläkin joutuvat syytteeseen tuomioistuimen eteen, jos ovat rikkoneet luottamuksellisuusperiaatetta tuomi, tuomi, oikeudenkäyntien yhteydessä, vaikkakin tiedot on jo julkisesti saatavilla muuallakin. Painostetaan myös lehdistöä, jos ne julkistavat artikkeleita Kurdistanin tilanteesta. On kielletty, suljettu nettisivustoja. Tämä on aivan suhteetonta. Lehdistö tavallaan harjoittaa itsepidättäytymistä näissä, kun se kertoo uutisista Turkki on pantu sadan, kahdeksanneksi, sanalle kahdeksannelle sijalle koskien mm, lehdistön vapausta johtuen journalistien pidätyksestä ja vankeustuomista ja niin edelleen. Sitten uskonnonvapaudesta olemme tyytyväisiä, että viime aikoina on ollut myönteisiä tapahtumia, mutta Armeniassa Vieläkin tarvitaan ponnistelua tällä alalla. Uusi laki oli tärkeä askel eteenpäin. Näin voitiin palauttaa omaisuutta ei-muslimin uskoisilla järjestöillä ja tämä edelleen jatkuu, vaikka viiveitä on tapahtunut. Mutta uskonnolliset laitokset niillä ei ole oikeushenkilöllisyyttä. vielä ei ole saatu varsinaisia tuloksia. Ihmis, naisten oikeusten kohdalla vuonna 1998 me kirjoitimme, että mitään erityisiä säädöksiä ei ollut väkivaltaa vastaan, joka kohdistuu naisiin. Tällä hetkellä jur- lait takaavat naisten oikeudet. Se on ollut käytössä ja se on mukana myös perustuslaillisessa uudistuksessa. Kuitenkin vielä tarvitaan lisäponnisteluita niin, että laki myös vaikuttaa käytännössä kunniamurhat, liian varhaiset avioliitot, perheväkivalta, tämä on edelleen yleistä. Vielä yksi kohta. tulee Kurdisan tilanteeseen, terveydenvastaista lainsäädäntöä pitää muuttaa, jotta vältetään, perusoikeuksia vältetään se, että ihmiset eivät voisi harjoittaa perusoikeuksiaan. Lopuksi vielä me olemme nähneet, että asiat ovat muuttuneet parempaan suuntaan Turkissa viimeisen 12 vuoden aikana. Tämä on johtunut siihen, että neuvottelut, jäsenyysneuvottelut alkoivat 2005. Kuitenkin olemme hyvin tietoisia, ja samoin Turkki itse, että vielä on paljon tehtävää tässä tapauksissa, joihin te kiinnitätte meidän huomiomme parlamentaaristen kysymysten kautta. Samoin kansalaisjärjestöt kiinnittävät huomiomme näihin asioihin. Tämä kaikki osoittaa siitä, että järjestelmällisesti ei ole pystytty täyttämään kriteerejä joita haluaisimme noudatettavan. Turkin täytyy edetä eteenpäin, jotta se todellakin voi täyttää kaikki poliittiset kriteerit ja jotta se voi vahvistaa demokratia, joka perustuu oikeusvaltioperiaatteelle ja ihmisoikeuksille. Uusi tuomioistuin. Äh, perustuslaki artikla on hyvä alku sille, mikä tuntuu olemaan tällainen loppumaton, loppumaton tie osittaisia uudistuksia. Tarvitsemme täydellisen uudist- täydellisiä uudistuksia siihen, mitä pitäisi pyrkiä. Lopuksi vielä hyvät naiset ja herrat, 9. marraskuuta komissio julkaisee 2010 esityskertomuksen ja se esitellään Euroopan parlamentille. Herra Fjullen puheenvuorossa, komissaari Fjullen sulla. Kiitoksia. Kiitoksia, tästä oli, tuli paljon hyvää tietoa kerrotte myös varsin mielenkiintoista näkymistä ja kerrotte siitä, mitä on 12 vuodessa saavutettu ja mitä vielä pitää saavuttaa. Nyt minulla on kunnia antaa puheenvuoro suurlähettiläälle Selim Kuneraltille myös maksimissaan 10 minuuttia. Mielellämme kuuntelemme teitä myös teidän reaktioitanne. Kiitoksia. It's a, it's a great pleasure to be here today. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on ilo olla täällä tänään ja kerron mielelläni uudistusprosessista Turkissa, erityisesti kehityksestä, jota on tapahtunut. Sen jälkeen, kun viimeksi keskustelin kanssanne 11 kuukautta sitten, olen iloinen tästä mahdollisuudesta, koska Euroopan parlamentti on tärkeä toimijan yleisesti ottaen, mutta myös suhteissa Turkin ja EUn välillä. Ensin haluaisin tuoda esiin muutamia keskeisiä seikkoja uudistusprosessista ja mainita poliittiset uudistukset, joihin on lähdetty, että ihmisoikeuksia voidaan suojella kaikilla aloilla, jotta voidaan kunnioittaa oikeusvaltion periaatteita. Tämä on yksi tärkeimpiä asioita koko jäsenyysprosessissa ja strateginen tavoite Turkissa. Näin myös vastataan Turkin kansan odotuksiin, jotka vaativat enemmän demokratiaa ja parempia ihmisoikeuksia. Vuoden 2001 jälkeen Turkissa on käyty läpi paljon uudistuksia – kolme suurta perustuslakimuutosta, yhdeksän uudistuspakettia ja uutta lainsäädäntöä rikoslainsäädännön osalta esimerkiksi. Samalla taistelut terrorismia vastaan on jatkunut. Uudistusprosessin osana on uudistettu perustuslakia. Erityisen tärkeää on artikla 90, johon on viitattu. Sitä muutettiin vuonna 2004 kansainväliset sopimukset perusoikeuksien vapauksien osalta – ovat voimassa, jos ristiriita syntyy kansallisen lainsäädännön kanssa. Rikosoikeus on yhteensopiva EU-lainsäädännön kanssa, kun ajatellaan erityisesti ilmaisun vapautta. Näin. Toimistojen käsittelyt tässä yhteydessä ovat vähentyneet merkittävästi. Samoin ei muslimisäätiöt ja niiden toiminta, samoin kuin rahoituksen vastaanottamismahdollisuus, lahjoitukset ja niiden edelleen ole parantuneet. Kidutusta, huonoa kohtelua vastaan on taisteltu. Nolla toleranssi periaatetta noudatetaan, kuten itse sanoitte, rapuheenjohtaja, ja pidin hyvänä sitä, mitä sanoitte tästä aiheesta. Haluaisin nyt palata vastikään hyväksyttyyn perustuslakiuudistuspakettiin, koska se on yksi merkittävimmistä askeleista uudistusprosessista ja yksi tärkeimmistä uudistuksista sitten viime tapaamisemme. Kööpenhaminan poliittisten kriteereiden mukaan tässä toimittiin ja siinä muutetaan yli 20 artiklaa perustuslaissa. Nämä muutokset noudattavat perusoikeuskirjan periaatteita, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöä ja muiden tällaisten periaatteiden varaan se myös rakentuu. Ihmisoikeudet ja perusvapaudet näin tunnustetaan laajemmin, kuten riippumattomat tarkkailijat, myös Euroopan komissio ovat sanoneet. Perustuslakiuudistukseen liittyy myös se, että otetaan huomioon myönteinen syrjintä tiettyjen ryhmien osalta, kuten vanhukset, naiset ja lapset. Lisäksi taataan henkilötietosuoja, otetaan huomioon lasten oikeudet järjestäytymisvapaus. Äh, helpotetaan mahdollisuuksia matkustaa ulkomaille. Katsotaan uudestaan sotilasneuvoston päätöksiä ja kaikkia säädöksiä, jotka koskevat virkamiehiä. Annetaan yksittäinen oikeastaan vetomuksia perustuslakituomioistuimeen. ja tuomioistuinten toiminta on myös ollut uudistuksen kohtana – samoin kuin korkein syyttäjän tuomareiden neuvosto. Lopulta yksi merkittävä muutos on se, että perustuslaillisesti taataan se, että siviilejä otetaan sotilastuomioistuin käsittelyyn. Nyt kun tämä paketti on hyväksytty parlamentissa, pyritään huolehtimaan siitä, että saadaan kaikki nämä tavoitteet täytäntöön pantua – lainsäädännössä. Myös toimielinten osalta on tapahtunut kehitystä. Esimerkiksi on ehdotettu kansallisen ihmisoikeussäätiön luomista. Lisäksi syrjimättömyyden vastainen ja tasa-arvolautakunta, joka perustettaneen lähikuukausien aikana. Naisten oikeuksista Naisten oikeuksien edistäminen on prioriteetti. Tasa-arvolain edessä on perustuslaillinen periaate. Aloitteita on tehty myös, jotta naisia voidaan suojella väkivallalta. Tällaiset aloitteet ovat nyt käynnissä. Mitä tulee ohjelman, jolla edistetään naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia, tätä työtä tehdään yhdessä YK kanssa – kuudessa provinssissa vuosina 2006-2009 sisäministeriö – on esittänyt kirjelmän, jotta näitä aloitteita käytettäisiin, jotta voitaisiin hyvin edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia. Uskonnon vapaudesta pääministeri toukokuussa tänä vuonna esitti ohjeen, jonka mukaan eri uskontokunnat ovat erottamaton osa Turkin valtiota ja että on suojeltava muiden kuin muslimivähemmistöjen asemaa. Tämä on laillinen vaatimus, mutta tärkeä seikka myös siksi, että näiden vähemmistöjen on tunnettava olevansa osa Turkkia. 15. elokuuta vuonna 2010 ensimmäistä kertaa vuoden 2023 jälkeen Sumelan luostarissa Kasonissa mahdollistettiin toiminta yhdistäen kristittyjä kautta maailman. Aktenarin kirkossa 19. syyskuuta, samoin vuonna 2010, tämän Aknamarin saarella oleva kirkko, se on uudistettu vuonna 2007 ja nyt siellä järjestettiin Jumalan palvelus ensimmäistä kertaa 95 vuoteen. Tänä vuonna, kuten sanoin, siellä oli yli 4000 ihmistä paikalla. Toinen tuore asia liittyy anteeksi, lasten oikeuksiin. Vuonna 2010 hyväksyttiin muutos terrorismin vastaiseen lainsäädäntöön ja tämän lainsäädännön muutoksen kautta kaikki lapsiepäilyt asetetaan syytteeseen saman järjestelmän mukaan nuorisotuomioistuimessa. Heitä ei saa kuulla ilman juristin läsnäoloa, asianajan läsnäoloa. Lisäksi sosiaaliviranomaiset ovat läheisessä yhteistyössä ja nuoria kuullaan suljetuissa tuomiston käsittelyissä. Toinen kysymys liittyy muuhun, muunkielisiin lähetyksiin kuin turkinkielisiin. Radio- ja televisiolähetykset muilla kielillä, joita Turkin kansalaiset käyttävät tai murteilla on hyväksytty ja julkaistu vuonna 2009 lokakuussa virallisessa lähdössä. Kaikki esteet tällaisille lähetyksille on poistetut ja lähetysluvat on annettu kaikille uusille hakijoille. 15 lähetystoiminnan harjoittajaa, viisi televisioasemaa, kymmenen radiota on saanut mahdollisuuden lähettää ohjelmia kodin parilleiden murteella. Haluaisin vielä viitata aseista kieltäytyjien asemaan. Se on erityisaiheena esillä tänään. Haluaisin huomata, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole tehnyt päätöstä siitä, että aseista kieltäytyminen on oikeus ihmisoikeussopimuksen pohjalta. Tuomioistuin on yksinkertaisesti sanonut, että Turkki ei ole vastannut velvoitteisiin, jotka liittyvät antavan käyttäytymiseen. Mutta ihmisoikeussopimus tai ihmisoikeustuomioistuin ei tunne tällaista oikeutta aseista kieltäytymiseen. Ja kuten kaikki muut tuomioistuimen päätökset, tämäkin otetaan huomioon Turkin hallituksen toimissa, mutta totta kai on myös selvää, että terrorismin toimet estävät liian paljon pelivaran tällä alalla. Koska minulla on vielä muutama sekunti aikaa, haluaisin myöskin todeta, että lainsäädännön hyväksyminen on yksi asia ja täytäntöönpano toinen, totta kai. Me pidämme yhtä tärkeinä molempia osia tästä työstä ja siksi monet hankkeet edelleen ovat käynnissä, kuten turvallisuusjoukkojen ja oikeuslaitosten virkamiesten kouluttaminen. Olen tietenkin voinut tässä vain valottaa muutamaa seikkaa tässä lyhyessä alustuksessani, mutta haluaisin lopuksi kuitenkin muistuttaa, että suuri enemmistö, joka tuki perustuslain uudistusta kansanäänestyksessä vuonna 2010 osoittaa, miten päättäväisesti turkkilaiset haluavat kulkea demokratian ja suurempien vapauksien suuntaan, jotta voidaan jakaa demokraattiset arvot Euroopan unionin kanssa. Toivon, että Euroopan parlamentti haluaa kannustaa Turkkia käsitellessään Turkki-kysymystä, jotta voitaisiin edetä tuohon suuntaan ja valmistella Euroopan unionin jäsenyyttä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Thank you very much, Ambassador. Kiitoksia suurlähettiläs. Olen varma, että me haluamme, haluammekin rohkaista teitä näin toimimaan. Ja selvästikin viesti tästä perustuslaista kansanäänestyksestä oli varsin myönteinen. Minäkin ilokseni pääsen vierailemaan poliittisen ryhmäni kanssa Istanbulissa ensi viikolla ja silloin voimme keskustella näistä äänestystuloksista. Nyt sitten suurlähettilään ja muiden vieraspuhujemme jälkeen voimme kääntyä täällä avainjäsenimme puoleen. Täällä on yhteisparlamentaisesta delegaatista puheenjohtaja Ellen Flotr paikalla. Hän on myös tämän alivalikon entinen puheenjohtaja. Sopiiko teille, jos te Rova Omenräyttäinen kanssa puhutte viisi minuuttia kumpikin, silloin on vielä aikaa kysymyksille. Ongelmana on se, että sanomme teille enemmän aikaa, silloin ei ole mitään keskustelua enää mahdollista käydä, ja varmasti teillekin, teistäkin se on vahinko, joten ensin Ellen Flota. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, viidessä minuutissa ehkä nyt anna uutta raportteja ihmisoikeustilanteesta, vaan hiukan joitakin käsit käsittelisin tätä tilannetta, mitä on syvennetty demokraatiota, ihmisoikeuksia ja niiden noudattamista Turkissa. Tämä liittyy myös poliittisempiin kysymyksiin, kuten kurdikysymykseen, uuteen perustuslakiin tai jopa suoraan neuvotteluprosessiin EUn ja Turkin välillä. Siis ihmisoikeuksia oikeudet ja demokratiakysymykset Turkissa todellakin ovat tällainen ristiriitainen aihe. Siellä puhutaan paljon yhteiskunnallisesti, poliitikot puhuvat, yhtiäristöt ovat keskustelussa asiassa. 2009 esimerkiksi saitte 12 tuomiota Turkissa, Turkista ihmisoikeustuomioistuimeen, mitä tulee ilmaisuvapauteen. Tämä on erittäin kuuluisa tapaus ikävä kyllä, koska kyseessä oli Ramdingin äh, murha. Hän ennen murhaansa äh, tuomioistuin antoi, totesi, että hän oli oikeassa ja oli sitä mieltä, että tässä oli kyseessä se, että hänen ilmaisuvapauttaan vastaan oli rikottu, mutta Turkin, Turkin valtio ei ollut toteuttanut välttämättömiä toimia suojellakseen häntä. Tämä on todellakin ratkaisevan tärkeä tuomio ja päätös. Ja tärkeänä pidän myös sitä, että hallitus, valtio ei ole päättänyt vedota Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen. Siis itse asiassa Turkin viranomaiset tällä hetkellä tunnustavat ja alkavat toteuttaa tuomioistuimen päätöksiä, ainakin Randingin tapauksessa. Korostan vielä rankaisemattomuutta, mitä tulee viranomaisiin. 35 menettelyä on aloitettu ja ne voivat ehkä kyseenalaistaa 400 virkamiehen toiminnan ja ihmisoikeusvaliokunta Turkissa on parhoitellut sitä, että näiden 400 joukossa yhtään yhtään virkamista ei ole tuomittu. Tämä on mielenkiintoista nähdä, millaista sisäistä keskustelua Turkissa käydään eri toimielinten kesken, poliittisten puolueiden kesken. Ja tämä pitää ottaa huomioon, koska jos tämä otetaan huomioon, sitten voidaan myös ymmärtää, mikä meidän vastuumme Euroopassa on tässä kaikessa työssä, kun kehitetään demokratiaa Turkissa. Ja minun täytyy sanoa, että eurooppalaiset rangaistukset joskus ovat, tai tuomiot ovat joskus paradoksaalisia. Minusta on aivan ristiriitaista, että aivan oikeutetusti me korostamme erilaisia standardeja, kuten ilmaisuvapautta, järjestäytymisvapautta, miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Ja samanaikaisesti on lukuja, jotka voisivat mahdollistaa huomattavaa edistystä näissä kysymyksissä, oikeudessa, perusoikeuksissa, sisäasioissa. Niissä kuitenkin käytetään tiukasti poliittisia kriteereitä ja estetää niiden kehitys. Me olemme parlamentti ja meidän pitää ottaa kantaa oma vastuumme näissä kysymyksissä. Se, että on hyväksytty perustuslainen paketti, tämä on todellakin huomattava asia. Minkä takia? Koska sisältö on merkittävä tässä perustuslaisessa uudistuksessa. Ja myös se, että tämä paketti on saanut äärimmäisen laajan hyväksynnän turkkilaisilta itseltään. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä viranomaiset ja oikeastaan kaikki eri toimijat Turkissa, heillä on nyt vastuu ja poliittista liikkeellä liikkumavaraa riittävässä määrin, jotta voivat lähteä tekemään työtä uuden peruslain pohjalta. Uusi peruslaki mahdollistaa sen, että voidaan tarttua kuuritilanteeseen täysin eri tavalla. Nyt on 150 aktivistia tuomioistuimen edessä. Monet, monia on tuomittu terrorismin vastaisen lain varjolla. Niin kuin täällä on sanottu, se ei ole saanut toivottaa tuloksia aikaan, koska aina on valtavasti ihmisiä vankilassa tämän takia ja nähdään kuitenkin tämä kurdikysymys, jotta saadaan ratkaistua, tarvitsee erilaisen näkemyksen kansalaisuudesta. Tarvitaan siis myös peruslainen muutos aikaan. Ja monet poliittiset vastuunhenkilöt ovat tehneet tällaisen vetomuksen. Rouva Omeroite, minä itse, monet muut poliitikot ovat esittäneet samaa kantaa ja, ja tukevat perustuslaillista prosessia, jossa lopullisesti tehdään ero vanhaan mm, perustuslakiin, jota nyt sitten pitää tarkistaa konsensuksen kautta. Ja tässä otetaan mukaan koko yhteiskunta. Tämä on erittäin suuri haaste, jos halutaan, että kaikki nämä tapaukset joita täälläkin on otettu esille, jotta pystytään löytämään pysyvä ratkaisu asioihin. Kiitoksia. Kiitoksia teitte tärkeän kommentin ja viittasitte siihen, mitä aika rova Gaskrane sanoi 23-luvusta. Sehän antaa moniakin mahdollisuuksia ihmisoikeuskeskustelulle. Sitten kuuntelemme Turkki-esittelijämme Rovaamme Räyttäniä. Kiitos paljon. Haluaisin ennen onnit, ensin onnitella teitä tästä aloitteesta. Se on tärkeä meille kaikille myös esittelijälle, joka kirjoittaa uuden mietinnön marraskuun loppupuolelle ja joulukuun alkupuolelle. Ja voin vakuuttaa, että tämän kokouksen johtopäätöksen otan mukaan tähän työhön ja mitä niihin siis seuraavassa mietinnössä. Haluaisin myös sanoa, että kovasti olen kiitollinen tästä briefauksesta, jota saimme Turkin politiikan osalta. Kiitokset sihteeristölle. Puheenjohtaja, ihmisoikeudet ovat keskeisessä osassa Kööpenhaminan kriteereissä ja Kööpenhaminan kriteerit mielestäni ovat tärkeämmät kuin lukujen avaaminen tai sulkeminen. Tämän haluaisin ensin sanoa. Ja mitä ihmisoikeustilanteen kehittymiseen Turkissa tulee, niin viime vuosina, kuten täällä on jo sanottu, Alessandra Kassin ja muiden suulla tärkeää edistystä on tapahtunut. Uutta lainsäädäntöä on hyväksytty. Mutta maailman realiteetit eivät aina muutu lainsäädäntöprosessin kautta siksi, että – täytäntöönpano ei ole aina riittävän hyvää. Tämä liittyy pitkälti siihen, miten polarisoitunut maa on. Tämä ei liity ainoastaan politiikkaan, vaan myöskin oikeuslaitokseen, mutta koko yhteiskunta laajemminkin. Siksi usein on miltei mahdotonta saada aikaan enemmän kuin mitä on saatu aikaan. Muutama erityinen seikka. Ensinnäkin perustuslain muutokset. Todella edistys on hyvää. Mutta nämä uudistukset myös pitää siirtää lainsäädäntöehdotuksiin ja sitten niitä on täytäntöön pantava. Ja tässä todella haluaisin nähdä nopeaa edistystä. Toiseksi, kuten Helen komission edustaja ja suurlähettiläskin, haluaisin painottaa sitä, että uusi perustuslaki on välttämätön Turkin uudistamisessa. Demokraattinen vatuminen, josta puhuttiin viime vuonna oli hyvä aloite, mutta se ei ole saanut aikaan riittävästi uutta kurdeille. Tiedän, että uusissa lainsäädäntömuutoksissa, jotka liittyvät terrorismin vastaiseen lainsäädäntöön, lasten asema on siellä parempi, mutta enää ehkä nosteta syytettä, aseteta syytteeseen samalla tapaa, mutta haluaisin enemmän edistystä demokraattisen avautumisen yhteydessä kurdikysymykseen. Haluan sanoa jälleen kerran, että tuomitsemme PKK toimit ja Euroopan unioni on jo osoittanut solidarisuutta taistelussa terrorismia vastaan – mutta haluaisin kuitenkin pyytää, että kiinnitetään enemmän hallituksen ja myöskin opposition, tämän tärkeää huomiota, siihen, että uudet ehdotukset demokraattisesta avautumisesta kurdien suuntaan nähdään, koska jos halutaan kestävä ratkaisu, niin tämä on aina mahdollisuus. Uskonnonvapaudesta. Viime vuonna järjestettiin työkokouksia, kuten lähetiläs sanoi. Järjestettiin Jumalan palveluksia symbolisesti tärkeissä paikoissa. Tämä on tärkeää, mutta politiikkaa ei voida luoda tällaisten symbolisten toimien kautta. Me tarvitsemme Turkin konkreettisia toimia joiden kautta jokainen uskonnollinen vähemmistö saa samat oikeudet ja että nämä oikeudet myös taataan. Lisäksi haluamme demokraattisessa avautumisen hengessä konkreettisia askeleita. Huomasin, että protestanttikirkot juuri antoivat katsauksen vastasin sen jälkeen, kun säätiölainsäädäntö on hyväksynyt – tästä tulee hyväksytty, tästä tulee varmasti osa mietintöni. Sitten naisiin liittyvä kysymys. Lainsäädäntö on paikallaan siellä, mutta tässäkin yhteydessä täytäntöönpano laahan jäljessä – jos oikeuskäsittely on Ankarassa tai Istanbulissa, niin tilanne on hyvin toinen kuin jos tuomioistuin toimii muualla maassa. Tässä siis täytäntöönpanon pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Lehdistön vapaus huolettaa todella. Mielipidevapaus myös. 301 ja muut artiklat rikosoikeudessa ovat edelleen käytössä, jotta voidaan asettaa syytteekseen kansalaisia toimittajia ja myös internetistä sanoisin, että kuulin juuri luvun yli 6000 nettisivua on suljettu. Tämä ei kyllä sovi modernin dynaamiseen luovaan yhteiskuntaan, jonkalaiseksi Turkki pyrkii. Joten paljon on todella tehtävä. Yksi ongelmista mielestäni on se, että suuret mediayritykset ovat osa tällaisia suuria yhtymiä, jotka käyttävät tiedotusvälineitä ajakseen omia etujaan taloudellisesti. Tähän kysymykseen liittyen myös uutta lainsäädäntöä on esitettävä. Viimeksi toukokuussa tapasin ryhmän toimittajien ammattiliitosta. Oli hyvä, että presidentti Göl viime viikolla, kun esitettiin lehdistövapausindeksi, tunnusti sen, että riittämättömyyttä on tällä lailla vielä Turkissa. Ja sitten viimeinen seikka liittyy Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja sen tekemiin päätöksiin. Ne saadaan aina hyvin myöhään, mutta niitä noudatetaan enemmän tai vähemmän Turkissa ja siitä voin vaan teitä onnitella. Kiitos. Very clear. Kiitoksia Rauha Omenrauten erittäin selkeästä kommenteista ja myös lupauksestanne ottaa mukaan ehdotuksia ja päätelmiä tästä kokouksesta. Tämä on siis jatkuvaa keskustelua, että saamme kohta tämän komission kertomuksen. Ulkoisen valiokunta tulee myös käsittelemään asiaa, joten vetoankin teihin, että ne viisi puhui kollega, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroon, niin muistuttaisin, vielä on jäljellä Libanonin ja Syyrian vankilat ja Kazakstan, joten jos pyytäisin tätä puhumaan vain minuutin, niin sitten ehkä saamme vielä vastauksiakin. Lopider Kilnielsen Gomez, Janaku. Jos joku haluaa nyt luopua niin sekin on hyvä, mutta Lohbir voi aloittaa, olkaa hyvä. Uh, thank you, uh, Madam Chair. I have a very uh, specific... Kiitos puheenjohtaja ihan erityinen asia, joka liittyy poliittisiin vankeihin, kaiken turvallisuuden vankiloihin Terbiirissä. Tämä liittyy, tai halusin kiittää hyvin tietopohjaisista puheenvuoroista, mutta minulla olisi tässä kysymys. Tällaisissa korkean turvallisuustason vankiloissa on hyvin kyseenalainen ihmisoikeus tilanne. Oletteko samaa mieltä? Ja sitten komission edustaja Kasgranjalle sanoitte, että pitäisi valottaa yksi, yksilöiden tapauksia. Milloin sanot yhteydenoton vangilta, jonka lääkärin olettavan elävän vain kuuden kuukauden ajan. Hän on hyvin huonossa kunnossa. Hänen terveydentilansa on heikko, eikä hänen ole ole annettu tavata lääkäriä sairaalan ulkopuolella. Ja voiko oikeusministeri esimerkiksi tai komissio tutkia tällaisia tapauksia, että nämä vangit, jotka ovat saaneet elinikäisen tuomion, voisivat mennä kotiin kuolemaan vai pitääkö heidän sinne vankilaan jäädä? Kiitos. Rova Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua demokratiasta yleis- yleisvaaleista ja tästä tilanteesta, jonka kollegani otti esille Jervakirin oikeudenkäynti, se seikka, että monet parlamentin jäsenet, pormestarit jo ovat joutuneet oikeuden eteen vankilaan. Joissakin tapauksissa henkilökohtaisesti tunnen Jervakirin ähm, pormestarin, koska tulen itse Rennin kaupungista ja meillä on yhteistyösuhteet Dirbakirin kaupungin kanssa näin jo vuodesta seitsemän. Me tunnemme erittäin hyvin tämän kaupungin, sen kaupunginvaltuutut ja myös herra Osman Badimirin. Emme usko, että nämä ovat mitään terroristeja. Olemme hyvin hämmästyneitä kun haluamme ottaa vastaan pormestarin sieltä, sen saamme, olemmekin kuulleet tammikuusta eteenpäin, että hänelle on oikeutta jättää, lähteä Turkista. Arvoisa suurlähettiläs, te otitte esille ulkomaanmatkat teidän mielestänne, ne ovat nyt helpompia, näin ei ainakaan ole Dirbakirin pormestarin kohdalla aivan nopeasti. Haluaisin sanoa, että minun alueellani, jossa me puhumme bretonin kieltä, me emme ymmärrä että kurdeilla ei ole oikeutta puhua omaa kieltään. Ongelma tuli esille vielä tässä oikeudenkäynnissäkin, koska syytet halusivat käyttää kuuden kieltä oikeudenkäynnissä. Haluaisin vielä kysyä teiltä, miten te luulette, että voidaan ratkaista kurdikysymys ilman, että hyväksytään dialogia näiden henkilöiden kanssa, jotka nyt ovat tuomioiden istumien edessä, koska mikään ratkaisu ei ole mahdollista ilman, että kyseiset henkilöt, jotka on demokraattisesti valittu tämän, tällä alueella, osallistuvat tähän. Kiitoksia. To Minun täytyy kyllä olla nyt hiukan tiukempi puheena, jos tässä menee lähes kaksi minuuttia, sitten Rova Gomez. Um. Madam Chair, I'd like to... Puheenjohtaja. Haluaisin tukea aikaisempien puhujien Ellen Flotren ja Omen Reutenin puheenvuoroa. Meillä on vastuumme eurooppalaisena huolehtia siitä, että Kööpenhaminan kriteeriä kunnioitetaan todella. Ja tässä mielessä haluaisin kysyä komissiolta, miksi tämä luku 23 ihmisoikeuksista. Tämä on yksi luku, joka on jumissa. Haluaisin myöskin tukea sitä, että on sanottu, että perustuslakipaketti on hyvin tärkeä, mutta se ei kuitenkaan riitä kurdikysymyksen käsittelemiseen. Se on todella keskeinen kysymys. Ja haluaisin sanoa, että riippumatta siitä, että jotain liikahdusta on tapahtunut oikeaan suuntaan, niin jotenkin kun ajatellaan ihmisiä, jotka ovat rikostuomioistuimissa esimerkiksi, siellä rikotaan ilmaisuvapautta ja muita oikeuksia. Haluaisin kysyä Turkin lähtilältä, liittyykö tämä siihen, että armeijalla on edelleen liian tärkeä rooli, joka on sopimaton demokratian kanssa. Portugalissa minun maassani oli suuria ongelmia vallankaappauksen jälkeen, että diktatuurista eroon pääsemiseksi piti vielä saada aikaan se, että armeijan toimien kautta päästi sitten tasapainoon ja rankaisemattomuudesta vielä. Onko Turkissa yritetty jotenkin ottaa huomioon Bushin hallinnon kanssa tehtyjä toimia? Nyt pyydän teitä kyllä puhumaan todella lyhyesti, koska muuten emme ehdi samaa vastauksia. Heel kort, mevrouw Kiel-Nielsen. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Kollegat ovat puhuneet jo kielikysymyksistä, kurdikysymyksistä ja suurlähettiläs mainitsi eri murteet, mutta tässä on kyse sellaisesta kielestä, jonka kansalla on todella pitkä historia. Heitä on miljoonia ja siksi on skandalimaista, että tässä kysymyksessä ei ole poliittisesti edistytty. Ja jos suunta ei muuteta, niin edistystä ei saada aikaan. Täällä on todettu, että viime aikoina kohtalo on ollut entistä vähemmän. Mutta silti on tietoa siitä, että ihmisiä kohtaan isketään päivittäin. Esimerkiksi on tapahtunut 20 teloitusta ilman tuomiota. Θέλω να ρωτήσω τον πρέσβη. Αντιλαμβάνομαι ότι ο... Suurlähettiläälle. Ymmärrän, että lainsäädännössä ei tehdä eroa naisten ja miesten välillä, mutta tasa-arvokysymykset ovat pitkälti mentaliteettikysymyksiä. Näemme, että maan johto on kyllä edistänyt tiettyjä muutoksia, esimerkiksi mitä tulee päähuiviin, mutta miten voimme olettaa, että maassa todella tasa-arvo toteutuu. Mitä valtio tekee tämän hyväksi? Kiitoksia, Janaku. Nyt sitten ehdotan, että ensin suurlähettiläs, sitten muut kutsutut puhujamme, mutta en voi antaa yli puolitoista minuuttia per henkilö, joten suurlähettiläs aloittaa. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää Rova Flotria ja Rova Oman ja heidän kommenteistaan Siinä oli paljon myönteistä. Nyt tarttuisin kysymyksiin säästyksiä, että on niitä kerron ylös. Yksi kysymys koski vakavasti kuoleman sairasta henkilöä. Vankilasta en tietenkään voi kommentoida tätä tapausta, koska en tunne sitä, mutta luonnollisesti presidentillä on oikeus armahtaa kuolemansairaat vangit ja hän on käyttänytkin tätä valtaansa aikaisemmin, mutta tietysti hänen pitäisi käyttää sitä varovaisesti ja olen varma, että tätä tapausta tullaan huolella tarkastelemaan. Tässä oli varmaankin ki- väärinkäsitys, ei kurdin kieltä ole kielletty Turkissa tai ihmisiä ei estä puhumasta kurdia minä olen selittänyt, että on monia TV- ja radiokanavia yhä enemmässä määrin vielä. Näin ollen tässä on varmaankin väärinkäsitys, eikä ihmisiä aseteta syytteeseen kurdin puhumisesta, vaan siitä, että he, heillä on yhteyksiä terroristitoimiin. Täällä on nyt viittaus Herr Martin Dölzerin raportin ja kuviin, joita tästä löytyy. Minulla on täällä lausunto sairaalasta, jota on käytetty lähteenä tässä raportissa, joka täysin kiistää olleensa mukana tämän kiistää nämä väitteet, joita raportista löytyy, ja välitän nämä myös sihteeristölle, jotta voitte jakaa ne jäsenille. Laki ei tee eroa sukupuolen välillä, se on totta, mutta niin kuin kaikkialla kyse on koulusta, koulutuksesta tiedottamisesta. Ihmisten pitää tuntea lait ja parlamenteissa on yleensä myös valiokunta, jotka tarkastavat näitä kysymyksiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Kiittäisin vielä. Rova Usteris jättää ei varmaan ollut kysymystä. Niin, kiitos. Jotain konkreettisia vastauksia. Me tarkkailemme jatkuvasti vankiloiden tilannetta. Meillä on katsaus tulossa vuonna 2011. Tässä tutkimuksessa tekevät eu asiantuntijat ja Turkin vertailun tilanteesta eri vankiloissa. Sieltä vedetään johtopäätökset yhdessä Turkin viranomaisten kanssa – poliittisessa vuoropuhelussa teidän tapauksenne varmasti tulee esiin. Pyrin saamaan siitä lisää tietoa. Minä todella haluaisin, että kaikki muut kysymykset käsitellään yleiskommentin kautta. Turkissa tänään näemme paljon jännitteitä. Meillä on tilanne, jossa tasavertaiset mahdollisuudet eivät ole mahdollisia vielä demokratian, ihmisoikeuksien, oikeusvaltion noudattamisen osalta. Tällainen se tasavertaiset mahdollisuudet pitää antaa, vähemmistön oikeuksia rikotaan, naisten oikeuksia rikotaan. Joten meidän täytyy vastata tähän, joka on keskeisin haaste Turkin yhteiskunnassa tällä hetkellä. Sitten puhumme luvusta 23. Onko muita kuin Saksa ja Ranska, jotka vielä sulkevat tämän luvun tässä vaiheessa? Tällä hetkellä voin sanoa, että yksimielisyys tarkoittaa yksimielisyyttä. Tiedätte, ketkä vastustavat, tai tiedetään, ketkä vastustavat tällä hetkellä, mutta emme tiedä, piiloutuuko hänen selkeän taakse vielä muutama muu. Niin, tässä todellakin parlamenttia tarvitaan, koska meidän pitää saada valoa näihin täysin jäyk- äh, läpinäkymättömiin rakenteisiin. Ei voida mitenkään hyväksyä, että meidän äänestäjämme eivät tiedä, mitä oikein kulissien takana tapahtuu. Andrew Gardner, teille taisi tulla pari kysymystä. I, I want to niin, haluaisin vastata kysymykseen, joka esitettiin, esitettiin minulle suoraan vankilaiden tilanne. Kuten muut kansalaisjärjestöt, Amnesty International ei pääse Turkin vankiloihin. Turkki ei ole ratifioinut kirjoituksen vastaista sopimuspöytäkirjaa. Siksi ei voida riippumattomasti valvoa pidätyskeskuksia tai vankiloita Turkissa ja tätä on on muutettava, jotta olot voivat parantua. Vankiloissa olemme kuitenkin haastatelleet entisiä vankeja ja asianajajia, joilla on mahdollisuus tavata asiakkaitaan vankiloissa ja meitä huolestuttaa kyllä korkean turvallisuustason vankilat. Eivät jalukassa ainoastaan, vaan myöskin muualla maassa. Erityisesti mitä tulee järjestäytymisoikeuteen ja siihen, että vangit, erityisesti joita pidetään poliittisina vankeina, eivät voi olla yhteydessä muihin vankeihin. Ja tämä laki, jos sanottiin, että vangeilla pitäisi olla mahdollisuus olla yhteys muihin 10 tunnin ajan viikossa. Tätä ei noudateta kautta maan kaikissa vankiloissa ja jossain oloissa. Ihmisillä on ollut mahdollisuus olla yhteydessä muihin vain tunnin verran viikossa. Muuten heitä pidetään eristyssellissä hyvin pitkään tai pienissä ryhmissä eristyksissä. Myös lääketieteelliseen hoitoon liittyen esitettiin kysymys Amnesty International on sanonut pitkään aikaa, että instituutti, joka on vastuussa päätöksistä tässä mielessä, voidaan sanoa, että se ei ole riippumaton, koska se toimii oikeusministeriön alaisena ja siitä pitäisi saada nyt itsenäinen taho, jotta voidaan helpottaa lääketieteellisen hoidon saantia. Myöskin lautakunnan raportti saatiin aikaisemmin tänä vuonna – ja oltiin samaa mieltä. Ja tämä otet, olisi otettava myös huomioon. Kiitos. Andrew Gardner, and thank you everyone. Kiitoksia kiitos kaikille teille teidän lausunnoistanne ja keskustelu jatkuu. Nyt sanoisin vain sen verran, että jos puhujat eivät yrittäisi puheaikansa, niin meillä menisi sujuisi paljon paremmin tämä seuraava istunto myös jäsenet voisivat osallistua, mutta seuraavalla kerralla tietysti on uusia puhuja, jotka puhuvat aivan yhtä pitkään, joten aina jää vähän aikaa keskustelulle joskus tarvittaisiin ehkä kirjalliset ohjeet puhujille. No, mutta joka tapauksessa kiitoksia teidän arvokkaista tiedonnaista. Keskustelu siis jatkuu. Ja nyt seuraavaan aiheeseen esityslistalla, joka on tilanne vankiloissa Syyriassa ja Libanonissa. Voisitteko te poistua salista mahdollisimman hiljaa. Minun ei tarvitsekaan selittää teille, miksi keskustelemme vankiloiden tilanteesta Syyriassa ja Libanonissa, mutta haluaisin kiinnittää huomionne joihinkin tapauksiin Syyriassa, joita olemme seuranneet erittäin valppaasti, nimittäin herra Haitem Elmalehin tapaus, ihmisoikeusasianajaja 20 vuotias joka on ollut vankilassa siitä, että on välittänyt vääriä tietoja, jotka saattaisivat rikkoa kansallistuntemusta vastaan. Siis pyytäisin teitä lopettamaan ainakin keskustelun. En voi estää teitä liikkumasta, mutta voin pyytää olemaan puhumatta. Aisem Elmale on siis vankilassa. Hän vasta hiljattain on saanut ankaran ihmisoikeus tai siis ihmisoikeus ähm, palkinnon Sveitsissä ja hän oli myös yksi omista ehdokkaistani Saharov-palkinnon saajaksi. Joten me todellakin toivomme, että hänen tapauksensa kiinnittää paljon huomiota itsensä kaikkialla maailmassa. Sitten on myös herra Muhammad al-Hassani, joka on myös vankilassa ihmisoikeustyönsä takia Syyriassa. Joka tapauksessa Syyria on maa, joka yrittää yhä läheisempiin yhteyksiin EUn kanssa ja siksi onkin tärkeää, että me tarkastelemme tätä asiaa ja tilannetta. Sitten aloitamme Syyriasta. Ja herra Nadim Huri puhuu ensimmäisen sitten herra Ias Elmale, Haidam Elmalehin poika. Ehkä seitsemän minuuttia olisi hyvä aika, herra Uri. Just a quick question. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti. Libanon myös nyt vai onko minulla toinen mahdollisuus myöhemmin? Probably best we, we discuss. Ehkä parempi, että käsittelemme nämä yhdessä, jos ei teille sopi. Aloitan ehkä Libanonista ja siirryn Syyrian. Herra Malek voi sitten jatkaa siitä. Olen Nadim Hori. Olen Human Rightsin Beirutin johtaja ja tutkin Libanonin ja Syyrian tilannetta. Kiitos paljon, että sain tulla tänne. Haluaisin lähteä liikkeelle Libanonista, vankiloiden oloista. 20 vankilaa. Meidän keskusvankila on siellä tärkein. Kolme tärkeää seikkaa Libanonin liittyen haluaisin tuoda esiin. Ja meillä on paljon tietoa tästä, koska Libanonista hyvä seikka on se, vaikka vankiloiden olot ovat huonot, niin sinne pääsy on melko hyvää yleensä. Joten meidän on melko helppoa saada järjestelmällisesti tietoa vankiloiden tilanteesta. Keskeisin ongelma Libanonissa on se, että vankeja on vankilassa liikaa, noin 5500 vankia ja kapasiteettia valtion mukaan on 3700 vankia. Meidän mielestämme varsinainen kapasiteetti on jopa pienempi. Miksi vankilat ovat ylikansoitettuja? Keskeisin ongelma ei ole se, että ei rakenneta suurempia vankiloita, vaan ensinnäkin on se, että vanginotettuna pidetään kauan ennen tuomioston käsittelyä. Turvallisuuspalveluiden mukaan yli 66 prosenttia kokonaisnumerosta lukumäärästä vankeja on pidätettynä ennen toimiston käsittelyä olevat. Ja myös mitä tapahtuu ihmisille vankeustuomion jälkeen. Viranomaisten tietojen mukaan 13 prosenttia vangeista on ulkomaalaisia vankeja, jotka ovat jo saaneet vankeustuomionsa päätöksen. Miksi ne vielä vankilassa ovat näin suurina lukuina, jos tuomio on istuttu loppuun? Vuoden 2004 ohjeen mukaan paperille laitettiin järjestelmä, joka oli jo voimassa – yleisen turvallisuuden instituutio Libanonissa käsittelee näitä vankeja ja kaikkia kysymyksiä, jotka liittyvät ulkomaalaisiin. Ja tuo prosessi, se, että käsittely siirretään tällaiselle keskeiselle viranomaiselle, tuo käsittely voi viedä kuukausia, jossain tapauksissa se on vienyt yli vuoden. Ja näin ulkomaalaiset ovat edelleen vankilassa, eivätkä voi haastaa tätä ylimääräistä pidätystä – erityisongelmana pakolaiset ja turvapaikanhakijat, kun yleisen turvallisuuden jos sanotaan, että nyt lähdette takaisin oman maahan Irakiin tai muualle, ja nämä ihmiset sanovat, että emme halua, niin Libanon sanoo, että ei sitten, ei pistetä teitä lentokoneeseen tahtoinen vastaan, vaan voitte olla vankilassa ja puolen tai puolen toista vuoden jälkeen nämä ihmiset yllättäen ikään kuin vapaaehtoisesti lentävät takaisin alkuperämaahansa, koska mieluummin sinne, kuin että istutaan loputtomasti Libanonissa vankilassa. Jos ajatellaan vankilaoloja, niin sieltä puuttuu valoa ja ilmaa vuoden 2006 raportti osoittaa, että tut- tehdyssä tutkimuksessa nähtiin, että raikasta ilmaa puuttui viidestä vankilasta näistä 20 ja auringonvaloa selleissä oli liian vähän 13 vankilasta 15. Saniteettitilat ovat pienet, siellä sairaudet leviävät nopeasti. Rikaisissa oloissa ja paikallinen ihmisoikeusryhmä sanoi, että 15 vankilassa ainakin on tilanne sellainen, että sänkyjä ei ole, vaan vangit nukkuvat lattialla patjoille. Ne pitää siirtää sitten aamulla siellä ei erotella myöskään tuomittuja niitä, jotka ovat pidätettynä toimiston käsittelyn ajan. Ruoka sitten, jos perhejäseniä on lähellä, niin perhejäsenet voivat tuoda ruokaa usein, mutta sellaiset, jotka ovat ulkomailta tai joiden perheet esivät kampana ovat heikommassa olossa. Lääketieteellisen hoidon osalta tärkeintä meille on ollut pohtia, mitä tapahtuu hätätilanteissa – viiden jälkeen tarvitaan syyttäjäviranomaisen viranomaisen lupa avata sellit vanginvartijoille. Ja tässä, jos joku hätä tapahtuu, niin olemme huolestuneita. Tuomarilla on mahdollisuus myös käydä vankiloissa ja nähdä, mitä siellä tapahtuu, mutta useimmissa tapauksissa eivät tällaisen työhön lähde. Kidutus, huono kohtelu, tämä on edelleen valitettavasti suuri ongelma Libanonissa. Usein kun ihmiset ovat pidätettynä ei, tai vangittuna ennen tuomioistuin käsittelyä, ei niinkään, kun rangaistusta istutaan vankilassa. Kolme vankila erityisesti huolettaa. Ensimmäinen on erityistapaus puolustusministeriön vankila, joka on puolustusministeriön kellaritiloissa. Se listattiin vasta vuonna 1995 vankilaksi. Nyt siellä kuulustellaan ja se on myös vankila sotilastiedustelun alla. Kansalaisjärjestöillä ei ole pääsyä tuohon vankilaan. Ainoa organisaatio on kansainvälinen punainen risti vuodesta 2007 on päässyt sinne. Emme voi julkisesti tietää varmasti, mitä siellä tapahtuu, mutta Human Rights Watch ja muut ryhmät ovat dokumentoineet kidutusta tutkinnan aikana – erityisesti kun ajatellaan sellaisia, joita on epäilty aseistettujen ryhmien toimista tai vakoilusta. Rumien vankilan osa, joka on tiedusteluosa, siellä on tärkeitä pidätettyä, sinne pääsy on hankalampi. Ja sitten ulkomaalaisten pidätyksiä hoitava rakennus, joka on parkkipaikalla yhden sillan alla. Ja siellä oloja on pidetty yhä uudestaan hyvin heikkoina. Libanonin viranomaiset ovat pyrkineet parantamaan vankiloiden tilannetta. Keskustelua on paljon ja siellä tunnustetaan se, että tämä on häpeällistä eikä toiminta voi jatkua näin toimiin. Ponnisteluihin on lähdetty kolmella alalla. On pyritty parantamaan joitain rakenteita – uusi Sahlen vankila avattiin huhtikuussa tänä vuonna. Toinen ala on se, että pyritään ylikansoitusta helpottamaan. Nyt on luotu komitea, jolla, jonka tehtävänä on pohtia rangaistusten lyhentämistä. Huhtikuun 12. päivä tänä vuonna ensimmäistä kertaa haluttiin vapauttaa joku aikaisemmin hyvän käytöksen takia, mutta tapauksia on hyvin harvoja tällaisia. Ja viiden vuoden suunnitelma yhteistyö yhteistyössä yhden YK-viraston kanssa, että siirrettäisiin sisäministeriön alta nämä kysymykset oikeusministeriön. Ponnisteluita on, mutta tulokset ovat edelleen riittämättömiä. EUlla on ollut keskeinen rooli suoraan EUn toimielinten kautta tai jäsenvaltioiden kautta. Yksi esimerkki tämän vuoden maaliskuussa Italian lähetystö antoi vankilaolojen parantamiseen 400 000 euroa EU-komission kautta on keskittynyt pariin seikkaan parhaat käytänteet pidätyskeskusten osalta ja käsittääkseni pyritään myöskin rakentamaan uusi pidätyskeskus. Me suosittelisimme erityisesti kahta asiaa. EU on tärkeää edelleen olla sitoutunut tähän Libanonin prosessiin. Ei astaan niin, niin, että pyritään rakentamaan parempia rakennuksia tai parempia rakennuksia – vaan että pyrittäisiin muuttamaan Libanonissa vallitsevia käytäntöjä. Se, että vankeja on niin paljon, 66 prosenttia vangittuna tutkintavankeudessa ja 15 prosenttia ulkomaalaisia. 13 prosenttia ulkomaalaisia. Eli erittäin monet ovat sellaisia, jotka vankiloihin eivät kuuluisi. Parempia rakennuksia tarvitaan, mutta paremmat menettelyt ennen kaikkea, jotta tutkintavankeutta voidaan lyhentää ja erityisesti ulkomaalaiset pitää saada pois vankiloista, ulkomaalaiset, jotka ovat jo vankeustuomionsa kärsineet. Ja erityisesti odotamme vielä vakavia tutkimuksia, jotka liittyvät kidutussyytöksiin. Libanon on allekirjoittanut ja ratifioinut vapaaehtoisen pöytäkirjan, joka liittyy kidutuksen vastaisuuteen – Tämä on jo yhdeksän vuoden ikäinen päätös Syyriasta hyvin lyhyesti. Varmasti Herra puhuu enemmän yksittäisistä tapauksista, mutta kyseis, suurin haaste on tiedonsaanti. Tiedon saaminen on hyvin, hyvin hankalaa. Riippumattomia ei ole käymässä vankiloissa Syyriassa tänä päivänä. Ennen kaikkea ollaan huolestuneita siitä, että Syyriassa on monia turvallisuuspalveluita, jossa on monia osia ja kaikilla on omat pidätyskeskuksensa, joissa ihmisiä pidetään eristyksissä kuukausitolkulla, joskus joskus vuositolkulla, ilman että saa minkälaista yhteyttä ulkomaailmaan. Toiseksi olemme saaneet tietoa monista ihmisistä, jotka ovat kuolleet näissä pidätysoloissa, mutta jälleen kerran ei ole mitään tietoa kyölin, kuolin syy tutkimuksista ja usein on esitetty, että perheiden pitäisi haudata nämä ruumit hyvin nopeasti niiden luottamisen jälkeen. Ja sitten syytökset kidutuksesta ei ainoastaan poliittisiin aktivisteihin kohdistuen, vaan bloggaajat ja muut pidätettynä altistuvat myöskin kidutukselle kurdiaktivistit ja islamistit YK on kidutuksen vastainen komitea tänä vuonna sanoi Syyriaa tutkiessaan, että se oli hyvin huolestunut siitä, että on johdonmukaisesti esitetty kidutussyytöksiä. Toiseksi, hyvin lyhyesti, yksi erityinen huolenaihe on yksi Senajan vankila Syyriassa, joka on myöskin sotilasvoimien hoitama. Vuonna 2008 heinäkuussa tiedämme, että siellä oli valtava mellakka Damaskuksesta 30 kilometriä pohjoiseen, suuri vankila. Jälleen arvioiden vankien lukumäärää voimme vain arvata 2-3 tuhatta ihmistä vähintään. Tiedämme, että tämä yhteenotto turvallisuusjoukkojen kanssa kesti kuukausia joidenkin kertomusten mukaan. Ja käsittääksemme ainakin kaksi, tuha, kaksi tusinaa vankia kuoli tässä yhteydessä. Ja puhun tästä vähän epäselvin sanoin, koska vaikka tästä on kulunut jo pari vuotta, ei mitään virallista tietoa ole vielä mistään. Kahden vuoden jälkeen vihdoin on mahdollistettava jotkut käynnit siellä, mutta 60 vangista ei ole vielä mitään tietoa ja Syyrian viranomaiset ovat kieltäytyneet antamasta minkäänlaista tietoa heidän hyvinvoinnistaan. Ja lopulta, ja sitten annan puheenvuoron herra Malehille poliittiset vangit, niistä olisi hyvä puhua nyt. Joidenkin arvioiden mukaan on tuhansia poliittisia vankeja, poliittisia aktivisteja vankiloissa Syyriassa tänä päivänä. Heitä käsitellään rikollisina usein muut rikolliset kohtelevat heitä kaltoin. Ainakin jotain tietoa on siitä, että ainakaan terveydenhoito ei pelaa heidän ei pitäisi ylipäätään olla vankilassa, mutta he ovat huonoissa vankilaoloissa ja altistuvat häirinnälle muiden vankien suunnalta. Kiitos oikein paljon tästä mahdollisuudesta. No, thank you yourself. Kiitoksia teillä, Hori, tästä näistä tiedosta koskien tilannetta Libanon vankiloissa ja Syrian vankiloissa. Niin, jäi mainitsematta, mutta te olette ihmis Human Rights Watchista tällainen vanhempi tutkija. Tämä pitää panna myös merkille sitten Syyrian puoleen. Ja Ias Elmale saa puheenvuoron. Madam Chair, my dear... Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia, että olette kutsuneet minut puhumaan Syyrian vankilatilanteesta. On vaikea keskustella vangeista ilman, että puhutaan näistä pakkohäviämisistä vangeista. Häviämisistä tuli varsin yleistä 70-luvun lopulla siihen, siihen asteeseen, että nyt 70 000 70 000 tapausta on todettu. Vaikka nämä katoamiset eivät tapahtuneet Bashar al-Assadin aikakaudella, mutta hän ei kuitenkaan tehnyt mitään ratkaistakseen kysymystä, eikä ole tehnyt perheille yhtään mitään, joiden perheensä on kadonnut, eikä tämä asia hävine, häviä mihinkään ennen kuin sitä on käsitelty. Vuodesta 2000 tähän asti vankien määrä arvioidaan 400 000, siis mielipidevangiksi suurin osa heistä on kärsinyt myös tällaisen eri vaiheisen katoamisen muutosta välistä useisiin kuukausiin. On pari kuuluisaa esimerkkiä, esimerkkinä Haitan Maihin tapaus, 79-vuotias, joka kidnappattiin 14. lokakuuta 2009 ja hän oli kateeksessa kuusi päivää sitten nuoren naisblokkarin 11-vuotiaan tapaus. Hänet pidätettiin joulukuussa 2009 ja hän on kadonnut, ollut kadonnut hiljaa vielä tähän asti olemme saaneet epävirallisia tietoja, että hän on voitu vierailla hänen luonaan Damaskuksessa vankilassa vain muutama päivä sitten. Ei pidä unohtaa myöskään Esranauin tapausta, joka lopetti kuusi vuotta sen tuomionsa 2009, eikä häntä ole vapautettu vieläkään. Tämän jälkeen hän on kadonnut. Jotkut uskovat, että hänet tapettiin kidutuksen yhteydessä sitten systemaattisesta kidutuksesta ja kuolemantapauksista kidutuksen yhteydessä Syyrian vangeissa. Kun puhuu kelle tahansa, ainakin vangeille, mitä tulee pidätyksen aikaan, niin kuulette kyllä kidutuksesta ja hakkaamisesta kaikenlaisilla välineillä. Fyysinen ja henkinen kidutus vieläkin on käytössä rangaistuksena tai jos halutaan saada tietoja turvallisuusyksiköissä ihmisiltä. On monia kidutusmetodeja käytössä näissä eri tulospalveluyksiköissä. Vedellä kidutetaan, poltetaan tupakalla, lyödään sähkökaapaleilla, eh, potkitaan, ruoskitaan jalkoja, loukataan, uhataan kiduttamalla perheenjäseniä, äitejä, vaimoja, tyttäriä, poikia tai muita perheenjäseniä. Kirjoitus on, että monin kuolematapauksen, erityisesti kuudipidätettyjen kohdalla, tässä on joitakin tapauksia, Esim, tämä on kattava lista, koska aikaa ei ole. Syyrian kurdilla ja sen mm, kanso mielivaltaisesti pidätettiin 2004 maaliskuussa. Kaksi aikaisemmin tapamusta johtuen häntä hakattiin ja lopulta hänet tapettiin äh, aseella ja tämä aiheutti 10 senttimetrin, sen, sentin haavan hänen päänsä. Siirrettiin sairaalaan. Siellä kirjoituksen merkkiä näkyy kaikkialle ruumissa. Myöhemmin Aleppon sairaalassa lähetettiin tietoja perheelle ja sanottiin, että hän oli vain kärsinyt huonosta terveydestä ja oli valittanut päänsärystä ja huonosta näöstä lääkärit totesivat, että hänen kuoleman syynsä 24. toukokuussa johtui vakavasta aivoverenvuodosta, joka syntyi järjestelmästä hakkaamista hänen kahden kuukauden pidätyksensä aikana. Eräs toinen tapettiin Damaskuksessa vankilassa, kun häntä kuulusteltiin tammikuussa 2004. 10. tammikuuta 2009 hänen ruumiinsa annettiin hänen perheelleen neljä kuukautta sen jälkeen, kun hänet satunvarasti oli pidätetty, koska epäiltiin häntä islamismista. Hänen ruumiinsa haudattiin, hänen perheensä ei voinut järjestää kunnon hautajaisia. Hän oli syntynyt vuonna 1966. Hän oli matematiikan opettaja, isä ja aviomies. Salim al-Sheikh, he was born in Damascus in 19... Henkilö syntyi 70-luvulla ja hän oli myös aviomies isä hänet viettiin tämmöiselle alueelle. Turvallisuuspalvelukset pidätti hänet, hän vedettiin pois autostaan perheensä edessä ja hänet hakattiin kuoliaksi kadulle. Hän oli 33-vuotias, naimisissa yhden lapsen isä. Hän oli työssä damaskolaisessa pankissa. Hänet pidätettiin myös turvallisuuspalvelun yksikköön toimesta. Häntä epäiltiin, että hän oli varastunut rahaa pankista, jossa hän teki työtä. Häntä kidutettiin vakavasti kuulustelun yhteydessä ja hän kuoli 2008 lopussa. Hänen ruumiinsa annettiin perheelle kaksi päivää kuoleman jälkeen 2008. Siellä Born in Damascus in 19... Hän on syntynyt vuonna 1977 Damaskuksessa. Hän kuoli maanantaina 2010 toukokuussa. Hän oli laittomasti pidätettynä Damaskussa. Hänen kuolemansyynsä oli vakava hakkaaminen. kerrottiin, että huoneessa oli käytetään erilaisia aseita, niitä käytetään hakkaamaan vankeja. Kun kuulin heidän huutavan kertoa tämä Saksan todistaja, ja siellä käytti, oli myös sähkökaapeli pöydällä oven takana ja semmoinen äh, metalliastia, jossa oli tulta, joka, jossa oli palava tuli, niin tässä käytettiin olosuhteet ovat hirvittävät. valtavan pensellessä on useita vankeja. Jos menee wc täytyy yrittää monien ihmisten makualukset. He eivät saa ää, lääkehoitoa, juristit eivät voi vapaasti puhua heille. Herran Malle on aina vartijan seuraamana niin kuin muutkin vangit, kun hän käy vankilan lääkärissä. Hän ei saa minkäänlaista lukemista eikä saa käydä kirjastossa vankilassa. Tietysti hänen tilanteensa on varsin samantyyppinen muiden mielipidevankien tilanteeseen, niin kuin näitä Agra-vankilan kirjeissä, joista olette saaneet kopion. International Amnestyn edustaja on lähettänyt sen. Vankiloita on valtavasti Syyriassa. Lähes joku pidätysseli löytyy jokaisesta kadun kulmasta. Ja yleensä kirjoitus on mahdollista antaisin hiukan kuvaa, mainitsen joitakin näistä, mutta en käy koko listaa läpi, koska aikaa ei ole. Tässä on vain luettelo näistä pidätyskeskuksista. Ennen kuin lopetan, haluaisin mainita lyhyesti ajasenojen taistelun, jotka yrittävät puolustaa vankeja Syyriassa. Rankaisemattomuus on olemassa niiden kohdalla, jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Heitä häiritään turvallisuuspalvelun toimesta myös erilaiset muutkin järjestöt äh, vaivavat heitä. Selkeä esimerkki on herra Hassanin tapaus, joka ei enää voinut harjoittaa asianajan toimen, Hän oli raportoinut valtion turvallisuustuomioistumista ja oli, kuulu ihmisoikeusjärjestöön. Sitten kun ihmiset ovat vank- joutuvat vankilan, kuten isäni tai herra Hässäni, muut asianajat eivät voi vierailla heidän luonaan ja keskustella heidän puolustuksestaan, koska pitää saada lupa asianajajärjestöltä, jotta näin voi tehdä. Mä sain sellainen vaikutelman, että hirvittävä elämä Syyriassa on jo ohi, nyt kun herra Hassan on kuollut ja tämä muuttuisi kaikki paremmaksi, mutta koska minä ja monet muutkin täällä ovat kuulleet, tilanne edelleenkin on aivan yhtä hirvittävä ja vain pahenee. Olen kuullut syrjästä, että yhteiskunta on lähes romahduksen pistessä. Minä vetoan teihin, mitä te, te, teette, mitä voitte tehdä ja autatte syrjäläiset saamaan minimioikeudet, jonka he ansaitsevat. Syrjästä on teidän ystävänne eikä niinkään hallitus. Huomenna te tapaatte. EU-viranomaiset tapaavat syyrialaisia viranomaisia äh, Damaskuksessa. Jos tämä sopimus allekirjoitetaan, tekee tavallaan EUsta kansarikollisen. Tämä on tietysti tärkeä kysymys, mutta ei pidä toimia ihmisoikeuksien kustannuksella. Thank you very much, Kiitoksia, herra Elmale. Nämä ovat todellakin tyrmistyttäviä yksityiskohtia koskien pidätyskeskusten ja vankiloiden kidutusmetodeja. Nyt sitten käännymme varmastikin komission puoleen, jota saamme kuulla, mitä muuta EU voisi tehdä, jotta voitaisiin lopettaa tällaiset hirvittävät, hirvittävät pahoinpitelykidutus kidutus Libanonissa ja Syyriassa. Tietysti pitää mainita se, että me Käsittelemme monia tuntemiamme maita, jotka käyttävät näitä epäinhimillisiä metodeja. Ja tänään siis kiinnitämme huomiotamme Libanonin ja Syyriä. Myöhemmin jatkamme vankilatilanteesta Palestiinassa ja Israelissa. Ikävä kyllä, niin kuin selitin kokouksen alussa, nyt emme voi näin tehdä, koska emme voineet saada puhujia näistä maista. Nyt komission edustaja kertoo komission kannoista ja voisitteko myös kommentoida tästä sopimuksesta, tämä sopimusta, jonka herra Elmaje Maje mainitsi kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta. Uh, Mrs. Chair, for organizing this hearing. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että järjestitte tämän kuulemistilaisuuden. Kiitän myös kahta edellistä puhujaa heidän esityksestään. Kuulimme paljon tietoa ja arvioita tilanteesta. Ja haluaisin sanoa, että olemme yhtä mieltä monista huolenaiheistanne. Aloitan nyt Syyriasta. Tässä on tullut esiin paljon kidutussyytteitä tai katoamistapauksia tai ihmisiä, jotka eristetään ulkomaailmasta ja heitä kidutetaan. Kaikki nämä tapaukset osoittavat, että ihmisoikeustilanne Syyriassa ei ole juurikaan parantunut viime vuosina. Edelleen on hyvin suuria eroja, kun katsoo esimerkiksi Syyrian kansainvälisiä velvoitteita poliittisten ja yksilön oikeuksien toteuttamisessa ja käytännössä. Ja tähän on kyllä viitattu hyvin usein ihmisoikeus puolustaja kurdeja lehtimiehiä pidätetään. Varmasti olette lukenut, lukeneet, että 27.7. korkeudustaja Ashton antoi julkilausuman, jossa hän muistutti vielä kerran siitä, että Syyria on suostunut kansainvälisiin sitoumuksiin, mitä tulee vankeihin – 18.10. eli viime viikolla. Komission edustajat korostivat tuolla paikan päällä, kuinka tärkeä tämä aihe on. Ja tuolla annettiin joillekin syytetyille palkinto. Sitten mitä herrat Alhasen ja Male totesivat Turkin vetomus tuomioistuimesta. Voin vakuuttaa teille, että me todella otamme nämä tapaukset huomioon. Valtuuskun, valtuuskunnat ja monet suurlähetystöt Syyriassa tar tarkastelevat tilannetta – esimerkiksi sitä, mitä tuomioistuimissa tapahtuu. Ja Syyrian oikeuslaitokselle pyritään työstämään tällaisia hyviä käytänteitä. Halutaan parantaa perheen tapaamisoikeuksia ja niin edelleen. Meillä on myös erilaisia naapuruuspolitiikkavälineitä, joilla halutaan saada aikaan poliittisia uudistuksia ja parantaa esimerkiksi vuoropuhelua kansalaisjärjestöihin. Assosiaatiosopimus sitten. Se on ollut lokakuusta 2001 jäissä, koska Syyria ei ole edelleenkään sitä allekirjoittanut, vaan se tarkastelee poliittisia ja taloudellisia seurauksia, joita tällä olisi. Meistä tämä assosiaatiosopimus olisi tärkeä, jotta voitaisiin käydä vuoropuhelua Syyrian kanssa erityisesti ihmisoikeuksista. Muut alueet ovat osoittaneet, että tällaisilla sopimuksilla saadaan ihmisoikeudet esille ja niistä voidaan keskustella säännöllisesti. Sitten Libanon. Ihmisoikeuksilla on Libanon yhteyksissäkin korkea painoarvo, kuten tiedätte. Meillä on toimintasuunnitelma, joka koskee ihmisoikeuksia ja oikeuslaitoksen uudistusta. Halutaan parantaa oikeuslaitoksen kapasiteettia käsitellä näitä tapauksia. Samoin kidutus on mainittu. Ja toimintaohjelmalla meillä on hyvät puitteet toimia niin, että voimme todella olla jatkuvassa vuoropuhelussa Libanonin kanssa ihmisoikeuksista. Meillä oli viimeksi kokous Beirutissa toukokuussa ja tää, myös täällä alivaliokunnassa käsitellään jatkuvasti esimerkiksi kidutustapauksia ja sitä, että Libanonin rikosoikeus ei ole YK yleisopimuksen mukaista. Vuonna 2008 allekirjoitettiin pöytäkirja tältä osin. Tämä mainittiin täällä mutta Libanon ei ole edelleenkään toteuttanut käytännössä ennaltaehkäisevää menetelmää. Mutta me seuraamme tätä tilannetta. Sitten täällä mainittiin asia, joka on pitkään ollut esillä, eli maan liittyminen kidutuksen vastaisen pöytäkirjaan. Sitten sisäinen turvallisuus ja ihmisoikeudet. Useinkaan henkilöstöresurssit eivät tältä osin riitä. Vuoteen 2012 ollaan luomassa taho, joka hoitaa näitä asioita ja toivottavasti tällä tavalla voidaan parantaa oloja vankiloissa ja puuttua myös kidutukseen. Meillä on erilaisia hankkeita ja ohjelmia EU:ssa Herra Ruori jo puhuikin näistä. Komission jäsen järjestää vierailun ensi viikolla ja samoin aloitamme ohjelman, jolla annetaan kahden miljoonan määrärahat, jotta voidaan parantaa vankilaoloja. Me haluamme tukea ihmisoikeuskansalaisjärjestöjä esimerkiksi katoamistapauksissa ja kidutustapauksissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Kaksi kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa ja ensin antaa anna puheenvuoron rovan Rebolsille. Dank u mevrouw eh, de voorzitter en ook eh, onze gast. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tämän päivän vieraitamme. He antoivat meille hyvin paljon tietoa Libanonin tilanteesta. Ensi viikolla lähden Mashrek-valtuuskunnan viralliselle valtuuskuntamatkalle, viikon matkalle Libanoniin. Ja tapaamme eri ihmisoikeustahoja ja käymme palestinalaisessa pakolaisleirissä, mutta emme missään vankilassa – Tästä huolimatta mielestäni nämä tiedot olivat erittäin mielenkiintoisia, koska olemme tapaamassa tärkeitä henkilöitä ja ministereitä, jotka vastaavat sisäasioista ja puolustuksesta. Ja näin ihmisoikeusalivaliokunnan jäsenenä voin ottaa tämän vankilaolo-kysymyksen esiin. Olisin ehkä hieman halunnut vielä enemmän tietoa ulkomaalaisista. Sanoitte, että 13 prosenttia vangeista on ulkomaalaisia. Onko teillä kokonaiskuva siitä, mistä nämä ulkomaalaiset vangit ensisijaisesti ovat ja miksi heidät on pidätetty? Sitten Syyriasta. Tässä viitattiin niihin ongelmiin, jotka liittyvät poliittisiin vankeihin Syyriassa. Ja tässä puhuttiin harmaasta luvusta. Amnesty on rekisteröinyt parisen sataa pakolaista, mutta on mahdollista, että maassa on jopa tuhat tai tuhansia pakolaisia. He voivat olla yhdessä yhteydessä erilaisiin järjestöihin tai hallintoon. Ja salainen palvelu pidättää heitä usein. Eli mikä tilanne on poliittisten vankien suhteen. Voitteko kertoa tästä hieman lisää? Sitten haluaisin vielä esittää yhden huomion herra Elmaleelta. Ja osoitan kysymykseni myös komissiolle. Komissio totesi, että se tekee kaikkensa ja että se toimii ja ottaa tämän Helmaleihin ja muiden vankien tapauksen mahdollisimman usein esiin. Mutta hän on ollut vankilassa jo vuoden ajan ja kuulemme aina samoja selityksiä. Ja jos katsomme tilannetta, niin havaitsemme, että näillä nykytoimilla ei ole ollut vaikutusta tai parannusta tilanteeseen. Siksi ehkä korkean edustajan Ashtonin tulisi lähteä uusiin toimiin. Mutta mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Thank you, Mrs. Um... Kiitoksia, Varmasti saatte yksityiskohtaisempia vastauksia, jos Mm, tavata verotussa, koska ymmärtääkseni herra Huuri, mm, virasto juuri toimii siellä. Meillä nyt ei ole aikaa näin yksityiskohtaiselle vastaukselle. Sitten De Rosa, joka johtaa EU-valtuuskuntaa. Tässä nyt on muotoiltu sen nimi. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitos paljon puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Halusin vain sanoa, että olen hyvin iloinen tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Komissiolta kysyisin erityisesti, kun muistetaan, että sanoitte, että edistystä ei ole tapahtunut Syyriassa ja kuitenkin komission, komissio haluaa edetä napruspolitiikan puitteissa sopimukseen. Miten tämä nyt voidaan oikeuttaa? Tämähän on todella pöyristyttävää. Jos otetaan huomioon, miten yksityiset yksityiskohtaista tietoa olemme saaneet siitä, miten vankeja kohdellaan, miten heidät pidätetään, miten vankeja katoaa, niin miten voitte lähteä sopimusta solmimaan? Ymmärrän, että ajatte takaa vuoropuhelua, haluatte ihmisoikeudet esityslistalle ja niin edelleen, mutta miten tämä nyt nähdään merkkinä jotenkin ja missä vaiheessa Euroopan unioni sanoi, että no me olemme pyrkineet nyt avoimuuden hengessä kehittelemään suhdettamme ymmärtää, miten tärkeitä ihmisoikeudet ovat tarjoamalla kauppamahdollisuuksia ja niin edelleen. Ja nyt keskeytämme tämän sopimuksen. Missä vaiheessa sanotte tämän? Miksi nyt etenette, kun sanotte, että edistystä ei ole tapahtunut? Ja toiseksi, jos nyt etenette, niin koska sanotte ei, nyt riittää. Kiitos. Thank you, Mr. De Rossa. Kiitoksia, herra De Rossa. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Uurille ja herra Elmalehille ja sitten vielä herra Jorskille ilmastosta, mutta lyhyesti, koska meillä on vielä yksi maa jäljellä. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia kysymyksistä, mitä tulee ulkomaalaisiin Ulkomaalaisten määrä on 35 prosenttia vankilossa, 13 prosenttia niistä, jotka ovat tuomionsa täyttäneet, ovat vielä vankilassa. Sitten näistä 16 prosenttia on palestinalaisia syyrialaisia, jotka ovat pitkään asuneet Libanonissa, mutta sitten lopulla on 19 prosenttia ovat eri, edustavat eri kansallisuuksia suurin ryhmä kattaa sudanilaiset, sitten suuri määrä naisvangeista on kotitaloustyöntekijöitä, jotka tulevat Filippeinältä, Sri Lankasta, Etiopiasta, Nepalista. Tilastotietoja on jonkun verran siitä, minkä takia he vankiloissa ovat. Pääsyynä on, että heillä ei ole asuinpaikkaa, ei ole vas, asu, asu, papereita ja se ei useinkaan ole heidän syytään, koska heidän paperinsa otetaan. Työnantajat tekevät tämän sitten heitä syytetään rikoksista, kuten varkauksista. Mutta mielelläni antaisin kyllä yksityiskohtaisia tietoja tästä, jos olisi mahdollista sitten poikkeustuomioistuimista Syyriassa, niin on todellakin tällainen korkein valtion turvallisuustuomioistuin. Sen luotiin hätälakimenettelytavan yhteydessä. Me Tiedämme, että tuomiot koskevat noin 2000 ihmistä vuodessa. Ehkä on toinenkin kamari, joka avataan pian. Paras tapa kuvata tätä on sanoa, että tämä on tällainen kenguru-tuomioistuin, siis tuo, tuomari, joka siellä istuu, on to, ollut siellä 30 vuotta. Hän olisi pitänyt mennä eläkkeelle kahdeksan vuotta sitten jo, mutta edelleenkin vaan toimii tuomarina. Suurin osa kurdiaktivisteista, joita epäillään islamismista, joutuvat tähän tuomioistuimeen, mutta olemme huomanneet myös, että on poliittisia aktivisteja ja blokkareita, jotka myös on viety tämän tuomioistuimen eteen. Sitten vielä lopuksi valtion turvallisuustuomioistuimesta tilanne ei ole niin, että tilanne ei parane, vaan ei siis nähdä minkäänlaista parannusta sen käytännöissä. Ja edelleenkin se on yksi isoista haasteista. Sitten vielä lopuksi yksi. Mikä on todellinen eurooppalainen strategia Syyrian kohdalla? Tämä on tällainen miljoonan euron kysymys, näin sanoisin, koska kyllä paljon lausuntoja on kuultu, kaikki ovat turhaantuneet, kukaan ei tiedä, minkälaista vipuvaraa voitaisiin käyttää Syyrian kanssa, mutta tässä Euroopan parlamentilla voi olla avaan rooli, kun se esittää kysymyksiä, pohtia uudelleen strategioita, koska mehän kaikki tiedämme, että erittäin vaikea löytää hyvää, selkeää Syyrian strategiaa, mutta tiedämme, että tämä strategia ei ole toimintana aika etsiä vaihtoehtoisia toimintatapoja. Kiitos. Yes, thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia sitten herra Almalef. Uh, Kiitos. Minä kuulin kaksi kysymystä, joita minä voisin kommentoida. Yksi, vankien lukumäärä, luvut, joita minä olen saanut. Lähes kaikki ihmisoikeusjärjestöt, jotka työskentelevät Syyriassa ja Syyrian ulkopuolella, esittävät samantyyppisiä lukuja. Neljä tai 500 mielipidevankia tässä meidän lukujemme, mitä tuomioistuin käsittelyihin tulee, niin kukaan ei oikein voi antaa selkeää vastausta siihen, miten ihmisiä käsitellään. Mä Hassanin ja minun isäni tapaukset ovat samantyyppisiä. Molemmat ovat asianajajia ja sama syytös, että levitetään tietoja, jotka heikentävät valtion moraalia. Minun isäni oli valtion tuomioistuimessa, isäni eri tuomioistuimessa kolme vuotta vankeutta. Miksi minun isäni nyt on valittu? Hän ei ole koskaan ollut armeijassa eläissään, mutta nyt kolmatta kertaa viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana hän on ollut sotilastuomioistuimessa 2002-2004 ja nyt. Miksi näin tehdään? En tiedä, miten valitaan mikä vanki otetaan mihinkin tuomioistuimen. Jumala yksin tietää, mutta lopulta kaikki kärsivät saman tuomion. Nämä tuomiot on päätetty jo etukäteen. Mahalan Assanin tuomio saimme tietoon edellisiltana. Me saimme tietää, että hänen tuomionsa tulisi olemaan kolme vuotta. Näin asiat toimivat Syyriassa. Kiitos. Äh, Mr. Kiitos teille sitten, herra Rots? Thank you very much, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös kahta parlamentin jäsentä heidän tiukoista kysymyksistä ja nämä kysymykset liittyvät toisiinsa. Oikeastaan kysyn tästä markkinasta. Miten voimme olla tehokkaampia tietäen, että e on tässä korkeimmalla tasolla edustettuna arvovähästä, niin kohdalla ja samoin parlamentti on yrittänyt saada edistystä aikaan Syyrian kanssa – Meillä on tässä pieniä tuloksia lyhyellä aikavälillä tullut, niin kuin voimme nähdä. Sitten sopimusneuvot ovat jatkuneet varsin pitkään. Tämä on tällainen, kumpi oli ennen kana vai muna. Eikö sitten pitäisi saada assosiaatiosopimusta aikaan vai puuttuuko edistystä ihmisoikeuksissa vai johtuuko tämä siitä, että meillä ei ole assosiaatiosopimusta ja tämän takia ei rakenneta välineitä puuttua asiaan millään tavalla. Sitten keskus keskustelua on käyty täällä salissa ja muualla ja on puhuttu plussista ja miinusta, täytyy tämä tunnustaa. Sitten viittaisin päätöslauselmaan Euroopan parlamentista 9. syyskuuta. Sen kohdassa seitsemän parlamentti toteaa, että sen näkee mahdollisuuden allekirjoittaa asiointisopimuksen. Se tarjoaa huomattavan mahdollisuuden tarttua ihmisoikeusrikkomuksiin ja näin voidaan vahvistaa reformiprosesseja Syyriassa Parlamentin vetoa komission neuvostoon, jotta täysin käytettäisiin hyväksi tätä ratkaisevan tärkeää riippuvoimaa ja sen kahdenkeskinen toimintasuunta ihmisoikeuksista. Ja tässä selkeästi esitetään, minkälaisia parannuksia odotetaan Syyrian viranomaiselta ihmisoikeuskysymyksissä. Näin ajattelee enemmistö parlamentissa. Kiitoksia. Kiitoksia teille. Joka tapauksessa täytyy mainita se seikka, että se, se että allekirjoitetaan sopimus ja sitten vielä ratifioidaan jäsenvaltiossa ja Euroopan parlamentissa, niin tämä tie, tie voi olla aika pitkä tie, jota tietysti pitäisi sitten käyttää siihen, että pyritään parantamaan ihmisoikeustilannetta. Ja niin kuin tänään olemme kuulleet, olemme kuulleet erittäin hyviä todistajan todistuslausuntoja ja meillä on syytä todella ottaa nämä asiat jälleen kerran esille. Eikä pidä unohtaa näitä maita jatkossakaan tietenkään. Kiitän teitä, että olette tulleet paikalle. Nyt emme kuitenkaan näitä aiheita täysin jätä. Ehkä kansainvälistä sopimusta koskien poliittisia oikeuksia. Jos ihmiseltä poistetaan vapaus, heidän pitää kohdella inhimillisesti, ihmisarvoisesti ja haluaisin tehdä tämän kommentin, koska kollega Higgins on paikalla. Tehän muistatte, että jotakin viikkoja sitten hän oli myös täällä kertomassa erittäin vakavista vallankäytösväärinkäytöksistä ja pahoinpitelyolosuhteista maassa, joka nyt on etujärjestön puheenjohtajamaa, nimittäin Kazakstan. Ja sitten tähän viimeiseen aiheeseen mä tänään, tänään ihmisoikeustilanne Kazakstanissa. Ne, jotka olivat läsnä kokouksen alussa, muistavatkin, että minä selitin että tätä kuulemista ei päätetty lykätä johtuen presidentin Nazarbayevin vierailusta EU:ssa, vaan tämä pyyntö tuli parlamentin puhemieheltä. Se siis siirrettiin tiistalta nyt täksi päiväksi maanantaiksi, koska huomenna puhemies Busek tapaa presidentti Nazarbayevin. Haluan vain mainita ulkoisen valiokunta parlamentissa aivan hiljattain hyväksyi päätöslauselmaesityksen etujärjestön eu välistä suhteessa. Siinä kehotettiin Kasakstania ennen Astanan huippukokousta joulukuussa ryhtymään konkreettisiin toimiin, jotta varmistettaisiin perusarvot, kuten ihmisoikeudet, ilmaisunvapaus, oikeusvaltioperiaate, jota etujärjestö puoltaa. Ja toivottavasti kaikki ovat samalla linjalla. Toivottavasti näihin toimiin ryhdytään varsin nopeasti. Kazakstan nimittäin pyrkii myös tärkeään YK ihmisoikeusneuvoston vuosiksi 2012-2015. Siis haluan neuvoston jäseneksi. Sitten täytyy vielä lisätä se, kollegat, että olen saanut kirjeen Drew Stevensonilta, joka on etyjärjestön ympäristökysymysten erityisedustaja ja lupasin hänelle, että kerron hiukan hänen kirjeestään. Hän sanoo, että he, siis kazakstanilaiset, ovat korostaneet ilmastonmuutosta, ekologiaa, ympäristökysymyksiä ja kansainvälistä liikennettä peruskysymyksinä. He tulevat järjestämään Ety- ja huippukokouksen Asanassa 20 56 jäsenvaltiota osallistuu siellä korkean tason kokoukseen. Tämä on ensimmäistä kertaa, kun ety järjestön huippukokous on pidetty monen vuosiin. Uskoakseni vuoden yhdeksän jälkeen ei ole pidetty. Ja sitten vielä viittaan tähän Stevensonin kirjeeseen. Kuten tiedätte, Kazakstanilla on kaikkein kehittynein talous näistä viidestä kaukasian valtiosta. Se on avannut taloutensa investoinnille ja nyt EU on sen johtava kauppakumppani. Haluaisin sitten siirtyä tähän kuulemiseemme. Ensinnä paikalla on rouva Jacqueline Hale vai lausutaanko tämä Al ranskalaisittain? Yes. We have here Mrs. Uh, Jacqueline Hale from the... Siis Robert Jacqueline Hale Open Society-instituutista. Se on erittäin hyvin mukaan ihmisoikeuskysymyksessä Keski-Aasiassa. Hän kertoo, puhuu meille. Sitten on myös tohtori Andrea Berg Human Rights Watchista. Ja minun on, on myös ilo ilmoittaa, että katastrofalainen vieras, joka pystyi tulemaan paikalle huomattavista vaikeuksista huolimatta, hän saa myös puheenvuoron. Uh, uh, um, uh, Aloitamme tohtori Bergistä Human Rights Watchista. Nyt todellakin seitsemän minuuttia, koska muuten emme ollenkaan voi keskustella. Pitä, esittäkää vain pääkohdat puheenvuorosta, niin silloin meidän on paljon mielenkiintoisempaa kuulla, kun puhutte vapaasti, ettekä vain lue. Me kyllä jaamme tämän tekstin jäsenillemme. Thank you very much, um, Selvä, kiitos oikein paljon. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitos, että Human Rights Watch sai kutsun tänne kuulemistilaisuuteen. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana Kasakstanin hallitus on ryhtynyt moniin myönteisiin toimiin, muun muassa ratifioineet YK ihmisoikeusvälineitä ja ottaneet käyttöön joitain uudistuksia oikeuslaitosten toimintaan, mutta ihmisoikeus politiikka ei ole muuttunut perinpohjaisesti käytännössä. Vuonna 2010, kun maa on etujärjestön puheenjohtajavaltiona, niin ihmisoikeustilanne on pysähtynyt täysin tai kääntynyt entistä huonommaksi. Nyt on edelleen rajoituksia internetlainsäädännön osalta ja monet nettisivut ja bloggaajien toimet on estetty. Hallitus rankaisee aktivisteja yhdistymisvapauden osalta. Monet aktivistit joutuivat tuomioistuin käsittelyyn vuonna 2010 ja keskeinen Jevgeni Sovtis, keskeinen henkilö tässä taistelussa, on vankilassa. Toimittajat, jotka kritisoivat hallitusten toimia, joutuvat häirinnän kohteeksi ja rikos oikeudelliset tuomiot astuvat voimaan – kasakstanilainen järjestö, joka valvoo tiedotusvälineitä, totesi, että viisi toimittajaa joutui hyökkäyksen kohteeksi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vuonna 2010 maaliskuussa tietoverkkojen osalta todettiin, että hätätiimi oli asetettu ja että voidaan selvittää tällaiset haitalliset nettisivustot. Poliittiset ja uskonnolliset nettisivustot erityisesti kuuluisivat tälle ristalle. Tällä hetkellä on estetty monien nettisivujen toiminta, kuten Life Journal, joka on suosittu bloggajien sivu, siis Publikas samoin. Heinäkuussa 2010 viranomaiset ottivat kantaa Esefonin tilanteeseen hän on toimittaja, joka oli istunut vankilassa kolmanneksen omasta tuomiostaan. Hänet tuomittiin kolmen vuoden vankilaan vuonna 2009, koska hän toi esiin tietoja lehdessään kansallisen turvallisuuspalvelun kirjeestä, josta virasto ilmeisesti halusi vaikuttaa tuomioistuimen päätöksen. Hänen toimiston käsittelynsä ei ollut avoin eikä hän saanut valitsemansa asian ajajaa. Kokoontumisvapauden osalta maaliskuun 26. päivä Vladimir Koslov, joka on keskeinen oppositiopuolueen aktivisti, kymmenen päivän pidätykseen siitä, että hän oli järjestänyt mielenosoituksen, jolla ei ollut lupaa. Hän jakoi lentolehtisiä josta muusta Hatsinkisemin tuomioistuin käsittelyä kritisoitin. Hän on kasaton promin ihmisiä ja monet ovat sitä mieltä, että hän on vankilassa poliittisista syistä. Mielenkiintoista on se, että Koslov jakeli lentolehtisiä Almatin alueella. Ja siellä oli muitakin lentolehtisten, kaupallisten lentolehtisten jakajia. Heitä ei pidätetty. Rim Social sen järjestön edustaja on myöskin pidätetty siitä, että häntä syytettiin kokouksen järjestämisestä ensimmäinen toukokuuta. 500 henkeä siellä sanottiin olevan. Lisäksi häntä syytettiin poliisin vastuttamisesta ja tuomarin loukkaamisesta toukokuun toinen päivä. Hänet sitten, hänelle määrättiin neljän vuoden vankeustuomio. Kesäkuussa kolme toimittajaa ja muutama ihmisoikeusaktivisti saivat tuomion siitä, että he järjestivät mielenosoituksen ja vastustivat viranomaisia. Jokaisessa tapauksessa yksilö on Almatin torilla vastustanut yksin hyvin kiistanalaista lainsäädäntöä, joka antaa Asanvainille syytesuojan eliniäksi. Vuonna 2010 syyskuun kolmas päivä oli kulunut vuosi siitä, että Jevgeni Softis oli ollut vankilassa vuoden. 2009 syyskuussa hänet vangittiin. Hän oli luomassa yksin ihmisoikeusvirastoa ja häntä syytettiin taposta ja hän sai neljän vuoden tuomion laitoksessa, jossa on vähän enemmän vaka- vapauksia kuin muissa vankiloissa. Hän sai mahdollisuuden elää ja tehdä työtä tämän laitoksen ulkopuolella, mutta hän valitsi olla käyttämättä tätä tilaisuutta. Human Rights Watch on myöskin kirjoittanut lapsityövoiman väärinkäytöstä maanviljelyksessä. Kasakstanissa kirgistanilaisia työntekijöitä – käytetään tupakkatiloilla, jotka toimivat tupakkaa Philip Morrisille. Kunnollista palkkaa ei maksettu joidenkin työntekijöiden työläisten paperit takavarikoitiin ja näin jouduttiin pakkotyöhön. Lapsityövoiman väärinkäyttö on tavallista tupakkaviljelyssä työntekijät voivat olla jopa kymmenvuotisia. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tupakka- ja puuvillan viljelyssä käytetään kaikkein pahiten lapsityövoimaa. Riskit ovat erittäin suuret, kun altistutaan tuolaismyrkyille ja tupakkalehdille. Philip Morris International ja Philip Morris Kazakstan ovat uusineet sopimuksia tupakan viljelijöiden kanssa, että voidaan turvata se, että siirtolaistyöntekijät – saavat korvauksen sopimusten mukaan. Philip Morris-yritys on myöskin mahdollistanut valitusmenetelmän ja nyt kiinnitetään huomiota enemmän koulutukseen, jotta ihmiset saavat enemmän tietoa työntekijöiden oikeuksista ja voidaan helpottaa siirtolaistyöläisten lapsien pääsy kouluun, jotta voidaan välttää lapsityövoiman käyttö. Lopulta muutama huomio. Etyjin konferenssista, rinnakkaiskonferenssista marraskuussa 20 kansalaisjärjestöä Human Rights Watch mukaan lukien järjestää rinnakkaisen Etyjin kansalaisyhteiskuntakokouksen Astanassa Etyjin huippukokouksen alla. Rinnakkaiskokouksen on tarkoitus olla kansalaisyhteiskunnan ryhmien mahdollisuus kehitellä strategioita, joiden kautta vahvistetaan Etyjin ihmisoikeusulottuvuutta – se ei ole osa virallista esityslistaa, vaan mahdollisuus tuoda esiin hyvää tahtoa kansalaisjärjestöjen toimintaan, jotta voidaan todella nähdä, mitä potentiaalia etujärjestöllä on. Lokakuun alkupuolella Kasastanin viranomaiset pyysivät, että valmistelevan komitean puheenjohtaja keskeyttää työn. Järjestäjät velvoitettiin myöskin perumaan tehty varaus. Vaikka tällainen rinnakkaiskokous on ihan tavallinen huippukokousten aikana, kasakstanilaiset pyrkivät näkemään tämän nyt poliittisena uhkana, joka, jonka tarkoituksena on estää tai haitata varsinaista kokousta. Ymmärrämme, että Kasakstan pitää tärkeänä turvallisuuskysymyksiä kokouksen alla, mutta niitä ei saisi pitää tekosyynä, jotta voidaan estää rinnakkaiskansalaisyhteiskunnan järjestämä konferenssi. Human Rights Watch kehottaa Euroopan parlamenttia kääntymään Kazakstanin hallituksen puoleen, jotta tämä kansalaisyhteiskunnan konferenssi voidaan järjestää ja tukea tätä aloitetta kaikin toimin. Kiitos. Kiitoksia, Rova Berg näistä viimeisimmistä tiedoista henkilökohtaisen tunnen Juri Zilluksen erittäin hyvin olen saanut hänen yhteydessä ja olen todella järkyttynyt kuullessani, että näin Kazak hallinto kohtelee kansalaisjärjestöjä ja ihmisiä, joilla on erittäin hieno maine kansalaisyhteiskunnan edustajina, että kyllä palaamme tähän asiaan aivan varmasti, koska Kazakstanin president mottona on luottamus, suvaitsevaisuus ja niin edelleen, niin en mä todellakaan usko, että se mitä äsken sanoit, Rova Berg vastaa tätä muottoa. Sitten Jacqueline Heil saa puheenvuoron Open Society-instituutista. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Olen erittäin kiitollinen, että saan tänään tulla teille puhumaan. En toista kommentteja ajan puutteessa, mutta keskittyisin etujärjestön puheenjohtajuuteen ja siihen, että tämä on todellakin esimerkki menetystä tilaisuudesta, mahdollisuudesta suoraan sanottuna. Toiveet, joita meillä oli tästä puheenjohtajuudesta, ja odotimme ihmisoikeuksien paranevan maassa. Ikävä kyllä, näin ei ole käynyt. Tämä on pettymys. Sitoumukset, joita joulukuussa 2007 tehtiin entisen pääministerin toimesta ja puolesta jossakin määrin Vaatimuta edistystä on saatu aikaan, mutta kuitenkaan tämä ei ole täysin näkynyt lainsäädännössä. Yksi esimerkki, jonka haluaisin ottaa esille, on median vapaus ja mm, herjauksen ottaminen pois rikoslaista. Toivottavasti tämä tapahtuu toivomme, että näin tapahtuisi, kun Marissa nämä sitoumukset Kasaksanista annettiin, mutta ikävä kyllä näin ei ole käynyt. Ja tämän vuoden helmikuussa ti- näimme tilanteen, jossa kaksi tu- suosittua blogia suljettiin Kazakstanissa suurin samaan aikaan. Hallitus perusti valvontayksikön, joka estää nettisivustoja, joissa käsitellään poliittista tai uskonnollista ääriliikeideologiaa. Tämän hu- suuri huolenaihe kansalaisyhteiskunnassa. Kollegani tässä jo mainitsi tilanteesta koskien journalisteja, jotka ovat kyseenalaistaneet viranomaisia viime vuosina. Haluaisin ottaa esille, että samanaikaisesti kuin herra Jersivov on ollut paineen alla siitä, että on ilmeisesti paljastanut valtionsalaisuuksia, Gennady Pavluk, kirgisialainen journalisti, joka putosi Almatiassa rakennuksesta. Hänen kätensä ja jalansa oli sidottu teipillä. Hänen tapaustaan ei myöskään ole asianmukaisella tavalla tutkittu. Samanaikaisesti tähän liittyen on kysymykset liittyvät uskonnonvapauteen. Uskonnonvapauteen varsin usein tätä rajoitetaan Kazakstanissa huolimatta väitteistä keskittyä suvaitsevaisuuteen etypuheenjohtajuuden aikana – uusi hallinnollinen koodi tässä yhteydessä edelleenkin antaa rangaistuksia rauhanomaista uskonsa toiminnasta ja rajoitusten mukana on sensuuri ja valtio kannustaa uskonnolliseen suvaitsemattomuuteen, estää ihmisen harrastamasta uskontoa, kuulustellaan, uhkaillaan, asetetaan sakkoja, jos kuuluu rekisteröityihin tai ei-rekisteröityihin uskonnollisiin y- yhteisöihin. Uskonnolliset uskonnonharjoittajat joutuvat myös epäoikeudenmukaisen tuomioistuimen, joskus heitä vangitaan. Sitten hyvän yhte- hyvän tekeväisyystyötä myös rajoitetaan, mitä nämä järjestöt harjoittavat. Ja on ollut monia korkean profiilin yrityksiä, ottaa omaisuutta pois uskonnolliselta yhteisöltä. Mitä tulee järjestäytymisvapauteen, kollegani otti esille jo huolestuttavampaa e, e, kehitystä Astanassa ennen huippukokousta. Me vetoisimme Euroopan parlamenttiin ja yleensäkin EU-hun, jotta ottaisi tämän asian vahvasti esille Astanassa viranomaisten kanssa, mitä tulee sitten oikeudensaantiin, oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Human Rights Watchin kollegani jo mainitsi herra Zoftisin tapauksen tavallaan oikeusmuodosta kysymys. Sitten mainitsin vielä kidutuksesta. Tämä on alue, jolla toivomme ja vieläkin toivomme, että hallitus ryhtyy konkreettisiin toimiin. Sa- tosiasia on, että to- kidutus on laajasti käytössä ja rikolliset yleensä eivät saa minkäänlaista rangaistusta osakseen tämän takia. Tämä otettiin esille vakavana kysymyksenä Etyjin erityisesittelijän raportissa ja se otettiin uudestaan esille 2009 marraskuussa. Tämä liittyi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökseen Kabulov Ukraina-tapauksessa. Siinä sanotaan, että rikolliset, rikosten luovutukset Kazakstaniin, he, he todennäköisesti, tai heitä uhkaa siellä kidutus joten pitäisi keskeyttää luovutukset Kazakstaniin. Sitten vielä lopuksi haluaisin puhua, minkälaisia mahdollisuuksia on rohkaista Kazakstania, kun se pyrkii lähentymään EUta. E se on laatinut kansallisen ihmisoikeussuunnitelman toimintasuunnitelman 2009-2012 vuosiksi. Jos tämä toteutettaisiin, olisi todellinen parannus ihmisoikeustilanteessa Kazakstanissa – me vetoamme Euroopan parlamenttiin ja Euroopan unioniin, komissioon, jotta ne vaatisivat, tekisivät tästä toimintasuunnitelman toteuttamisesta osan neuvotteluja. Sitten mitä tulee terrorismin kirjoituksen vastaisiin toimiin, siellä pitäisi ottaa käyttöön juridiset turva, turvalausekkeet pidätyksen aikana noudattaen YK on vastaisen sopimuksen suosituksia. Kazakstan oli kuitenkin luvannut täyttää ne 2009 marraskuussa. Lopuksi haluaisin kysyä kollegoja, pyytää kollegoja jatkuvasti painostamaan Kazakstanin hallitusta, jotta se ei pelkästään sen allekirjoittaisi lakia, vaan todellakin parantaisi ihmisoikeustilannetta käytännössä ja sallisi kansalaisyhteistyön tehdä oman olennaisen roolinsa hallituksen vahtikorjana ja kumppana, kun laaditaan politiikkoja, jotta, jotka saisivat taakseen laajaa kansalaistukea. Kansalaisjärjestöjen pitäisi voida osallistua toimintaan tulevassa huippukokouksessa Astanassa. Sitten lopuksi vielä sanoisin, sanoisin että on erittäin tärkeää kun puheenjohtajakausi on päättymässä etujärjestössä, että EU tehostaa valvontaansa ja on todellakin mukana Kazakstanin viranomaisten kanssa ihmisoikeuskysymyksissä ja demokratiakysymyksissä. Tämä on aivan erityisen tärkeää, niin kuin puheenjohtaja jo sanoi. Ajattelen sitä seikkaa, että Kazakstan haluaisi saada paikan vuonna 12 ihmisoikeusneuvostossa YKssa. EUn pitäisi oppia tästä etujärjestön puheenjohtajuudesta ja pyr- pyrkiä valitsemaan, valitsemaan paremmin valmistautuneita Keski-Aasian maita, ja näin saattaisiin ehkä ennen kuin saadaan aikaan parannuksia Kazakstanissa ja ennen kuin se täyttää lupauksensa. Kiitoksia Rova Heil. Siis ihmisoikeustoimintasuunnitelman täytäntöönpano on vielä kesken ja mainitsitte myös sen, että, että ei ole tällaisia juridisia turvalausekkeita koskien kirjoituksen vastaista toimintaa. Sitten toitan tervetulleeksi herra Ainur Kurmanovin. Hän johtaa Talmas ihmisoikeusjärjestöä. Ja kuten sanoin, hän on täällä tänään huolimatta suurista on vaikeuksista päästä tänne ja hän on myös itse ollut henkilökohtaisesti va- vaarassa. Спасибо. Э, мне удостоено Kiitos. Вами от лица общественного объединения «Талмас», э, профсоюзов. Kiitos paljon. Minulla on suuri kunnia puhua Talmas-järjestön nimissä kansain tai näiden ammattiliittojen nimissä. Me olemme ruohonjuuri tason järjestö ja edustava järjestö myös Kasakstan 2012 – Minun kantani on toisenlainen kuin virallinen propaganda, jonka mukaan Kasakstan ilmeisesti hyvin nopeasti siirtyy demokratian suuntaan. Tällaisilla vakuutteluilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä tapahtuu paikan päällä. Lupaukset, joita tehtiin etujärjestölle Madridissa – ovat jääneet täyttämättä. Ilmaisuvapaus, järjestäytymis, vapaus, poliittisten oikeuksien toteutuminen, mitä ne ole tapahtunut näiden osalta? Vaikka perustuslaissa mainitaankin rauhanomainen kokoontumisvapaus, niin useimmiten viranomaiset estävät kaikkienlaisten puolueiden tai ammattiliittojen kokoontumisen, mielenilmausten tai lakkojen järjestämisen – riskinä on sakot tai muut rangaistukset. Nämä ovat kohdanneet minut usean kerran vuoden aikana. Tänä vuonna monet ammattiliittojen aktivistit ovat saaneet potkut, koska ovat osana järjestöä, jota minä edustan. Tällä tänään. Tänä vuonna myös aktiivisen viranomaisten toiminnan kautta monet ammattiliittojen edustajat ovat saaneet potkut ovat osallistuneet syytösten mukaan lakkoihin. On myös puolueita, jotka eivät voi osallistua parlamenttivaaleihin. Internetin vapaa käyttöoikeus on myöskin oikeus, jota rajoitetaan rikosoikeuden kautta. Monet blogaajat eivät voi toimia. Monet nettisivut on suljettu. Respublika lehteä ei voi painaa missään. Tässä minulla on Respublika lehti, sanomalehti, joka nyt julkaistaan maanalaisena toimintana. Viranomaisten painostusten takia mikään painotalo ei paina tätä opposition lehteä. Lisäksi San TV-videoportaalia painostetaan. Viranomaiset ovat sulkemassa sen paineen takia, jotka liittyvät veropolitiikkaan. Monia syytetään terrorismi- tai ääritoiminnasta, vaikka virallisen tiedon mukaan tällaisia terroritoimia ei ole tapahtunut, mutta kaikki nämä vankiloissa istuvat ihmiset ovat syyllistyneet vain siihen, että ovat mukana islamijärjestöissä, jotka ovat ihan rauhanomaisia – Lisäksi rikotaan sopimusta, joka liittyy pakolaisten asemaan. Usbekki pakolaiset esimerkiksi on pidätetty ja lähetetään takaisin, ja siellä heidät varmasti tapataan. Samalla tupakkayritykset ja puuvilla yritykset käyttävät hyvin laajasti lapsityövoimaa, kuten Human Rights Watch juuri esitti täällä tänään. Tuokin raportti on muuten kielletty Kasakstanissa ja nettisivu käyttö on estetty, jolta tämä raportti voitaisiin saada. Lisäksi on rajoitettu siirtolaistyöläisten lasten koulunkäyntimahdollisuuksia. Lisäksi on otettu käyttöön oleskelulupa, joka vähentää mahdollisuuksia kulkea liikkua maassa. Järjestelmä on vanhaneuvoston järjestelmä rajoittavampi järjestelmä. Haluaisin puhua myöskin Kasakstanin vangeista. Edistystä ei ole tapahtunut halventava käytäntö ja kidustus on kuin stalinistisena kylläkin aikoina – näissä vankiloissa on voimia, jotka on kerätty vankien joukosta ja vankeja käytetään järjestyksen pitoon vankiloiden sisällä. Tänä vuonna on ollut niin paljon väärinkäytöksiä ja kidutusta, että monet vangit ovat protestei, ryhtyneet protesteihin itsetuhoisan käytöksen kautta esimerkiksi. Ja siellä on sellaisia järjestelmiä kuin natsileireillä on tehty, että joudutaan marssimaan äärioloissa jatkuvasti, taulailemaan jatkuvasti kansallislaulua. Joka mielenosoitus tapahtui yhdessä vankilassa ja jotkut vangit kuolivat harakirin takia – yksi vanki asetti itsensä tuleen ja viranomaiset eivät vieläkään pysty kertomaan, kuinka moni ihminen menetti henkensä näissä mielenosoituksissa. Me emme ole nähneet mitään edistystä vankiloiden osalta. Ihmisoikeuksia puolustavat, julkaisevat kirjeitä tai muistiinpanoja niiltä vangeilta, jotka ovat kuolleet – ja nämä kirjeet osoittavat, että näissä Kazakstanin vankiloissa ja vankileireillä on niin paljon kidutusta, eikä ketään rangaista näistä toimista vankeuslaitoksen puitteissa. Kutin meiltä hänen Inkadilen kuolema Kasanovin itsemurha ei ole koskaan johtanut mihinkään syytteisiin – Kuramshin ihmisoikeustaistelija on istunut kuusi vuotta vankeudessa ja hän ei valitettavasti voinut tulla tänne kokoukseen, koska hän pelkäsi oman henkensä puolesta, mutta meillä on hänen täysi raporttinsa Kasakstanin vankiloiden tilanteesta. Voimme kertoa sen teille. Poliittisesta sorrosta vielä Kasakstanin vankiloissa on poliittisia vankeja, kuten lehden toimittaja esirke Gepaf, jota ilmeisesti syytetään valtion salaisuuksien julkaisemisesta ja Atabirk, joka on runoilija ja hän on puoltanut siirtolaisia. Hänet on siksi pistetty vankilaan. Jatkuvasti maankäyttöviranomaiset provosoivat Ja usein, kun poliisivoimat iskevät, niin uhreja syytetään poliisivoimien vastustamisesta. Toukokuussa entinen poliisi hakkasi yhden vangin, joka joutui vankilaan kahdeksi vuodeksi, vaikka hänen hakkaamisestaan oli video tallenne, joka osoitti, että hän on syytön, mutta Kasakstanin tuomioistuin ei katso näitä videoita. Meillä on kaikki tämä tieto ja videomateriaali. Täällä voimme sen teille näyttää kaikille, jotka ovat kiinnostuneita. Arman Jirmik... Sama tapahtui Jermik Marhineville, ihmisoikeusaktivistille, joka sai neljän vuoden tuomion. Häntä syytettiin poliisin vastaan hyökkäämisestä ja tuomarin halveksemisesta, vaikka hän vain kantoi tällaista lakana, jossa luki Nazarbayev lähde hän on lähtenyt 50 päivän nälkälakkoon ja hän pyytää tuomioistuinta katsomaan videota, joka osoittaa hänen syyttömyytensä, mutta hän ei saa yhteyttä asianajajiensa eikä perheeseensä. Huliganismia on käytetty myöskin syyttäjänä Igor Kolevia vastaan. Hän on ammattiliittoaktivisti, joka hakattiin pahasti. Häneltä murtui kylkiluita ja hänet on nyt pidätetty ja poliisi ilmeisesti hukkasi hänen valituksensa ja hänet pidettiin vankittuna 15 päivää, jotta mustelmat hävisivät ja sitten hänet pistettiin poliisiautoon. Hänen perheensä ei tiennyt, missä hän on, ei myöskään asiana. Hänet ajettiin kaupungin ulkopuolelle ja jätettiin sinne ilman rahaa. Myös oikeustaistelija Kuramsin pidätettiin elokuussa ja ainoa syy kymmenen päivän pidätykselle oli se, ettei hän voisi tavata Joe Higginsia, joka on täällä Euroopan parlamentin jäsen. Niin paljon oikeita rikoksia tapahtuu, oppositiota vastaan rikotaan, ammattiliittoja myös, ja näistä ei, rikoksista ei koskaan aseteta mitään rangaistuksia. Takir Janov, joka on ammattiliikkeessä mukana, hänen autonsa räjäytettiin ja sitten hänet yritettiin saada psyykkiseen laitokseen. Ja tutkimuksen jälkeen lääkäri kieltäytyi määräämästä häntä laitokseen. Hänet vapautettiin, mutta viranomaiset pyrkivät edelleen takavarikoimaan hänen tavaransa, asuntonsa ja häntä kohtaan on myös hyökätty, joten hän on todella, todella vaaran alla. monia ammattiliittojen edustajia vastaan on hyökätty. Muutama on edelleen vankilassa tällaisten hyökkäysten jälkeen. Ja minua vastaan hyökättiin ennen viime vuoden etyjin kokousta. Näitä hyökkäjiä ei koskaan löydetty. Kommunistipuolueen puoletta vastaan taas hyökättiin pommiiskun tai kautta vähän aikaa sitten, mutta rikollisia ei koskaan saada varmaan kiinni. 8000 työntekijää on puoltanut ammattiyhdistysliikkeen edustajan syytösten takia, joka hän saattaa joutua vankilaan uudestaan koska tahansa. Toisin ajattelijat, ammattiliittojen aktivistit, kansalaiset, oikeuksia ajavat joutuvat altistumaan painostukselle ja sorrolle, vaikka Kazakstan on etyjärjestön puheenjohtajavaltio. Erittäin monet kansalaisjärjestöjen edustajat tulevat meille erityisraportoijat, jotka käsittelevät kidutusta tai muita aloja. Kaikki katsovat hyvin kapeasti ihmisoikeusrikkomuksia, eikä kukaan ole systemaattisesti – tutkinut sitä, miten heikko tilanne on nyt ihmisoikeuksien osalta Kasakstanissa. Jos katsotaan ihmisoikeusperuskirjan 50 kohtaa, aina sen, ainakin 44 kohden tilanne on heikontunut. Kasakstanissa esimerkiksi kansalaisilla ei ole tiedonsaantioikeutta. Kasakstan on nyt siellä 162, kun ajatellaan tiedotusvälineiden vapautta – Viime vuonna sijoitus oli 125 toimittajat ilman rajoja järjestön listauksen mukaan. Lopuksi haluaisin sanoa, että viranomaiset ovat sanoneet, että kuka tahansa voi olla vaaleissa ehdolla, mutta tänä vuonna hyväksyttiin sellainen lainsäädäntö, joka antaa elinikäisen mahdollisuuden toimia nykypresidentille. Hän voi esittää vetoa uutta edustajaa vastaan – Joten tämä on tilanne tällä hetkellä. Kiitos. Report, uh, Kiitoksia kovasti, herra Kurmanov. Kazakstanin hallitus on lähettänyt oikeusministeristä edustajan herra Beketajevin. Olkaa hyvä, muutama minuutti teille. Thank you. Kiitoksia. Minulla on täällä kirjallinen puhe, kuinka pitkä se on, kysyy että Me jaamme tämän kirjallisen materiaalin, mutta emme anna kylläkään rajatonta puheaikaa tässä vaiheessa. Introduce... Niin halusin esittäytyä, koska mielestäni tämä on tärkeää. Ja sitten käyn läpi pääkohdat tästä puheesta. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Oikeastaan oma tarinani on varsin hyvä esimerkki, mikä kuvaa sitä, että jokainen yksilö Katastanissa saa kaikki oikeudet, voi saada hyvän koulutuksen, hyvän työpaikan ja voi tehdä työtä yhteiskunnan hyväksi. Minä itse kasvoin tavallisessa perheessä. Isäni oli tavallinen virkamies ja sen jälkeen kun valmistauduin yliopistosta, sain äh, stipendin, britti- äh, britannialaisen stipendin aloitin London School of Economicsissa. Neuvostoton aikana tämä olisi ollut mahdotonta, mutta nyt kun Kasakstan on kehittynyt, yhteistyö on saatu aikaan muun maailman kanssa – niin sain tällaisen tilaisuuden. Ja palasin sitten myöhemmin ja aloin tehdä työtä ulkoasiaministeriössä. Sitten tein työtä pääministerin virastossa, sitten siirryn oikeusministeriön. Nyt olen vastuussa monista uudistuksista ministeriössä mukaan lukien vankilauudistus. Ja itse asiassa kasvoin kylässä, jossa oli kolme vankilaa. Ja Kasakslaiset tuntevat tämän paikan Sadissan ja minun isäni oli siellä myös työssä. Isoa anteeksi, mutta koska meillä on aikaa äärimmäisen vähän ja on varsin tärkeitä kysymyksiä otettu esille ja haluaisimme kuulla, miten Kazakstan tarkastelee ihmisoikeustilannetta, miten se tekee yhteistyötä kansainvälisten elinten kanssa, että me ymmärrämme, että ihmisten elämät siellä ovat parantuneet, mutta tässä puhutaan aivan erityisestä aspektista. Nyt sitten vastaan näihin pääkysymyksiin. En halua ohittaa näitä yksilö, yksilöllisiä tapauksia, mutta mielestäni on tärkeää, että minä korostan pääkehitystä, kehityssuuntia ihmisoikeusasioissa Kazakstanissa. Me olemme juuri läpikäyneet y- näitä YK on yleismaailmallisia säännönmukaisia katsauksia ja itse asiassa oli saat, yli 120 suositusta tässä raportissa ja ne hyväksyttiin lähes suoraan satanista. Ja vain kuutta ei hyväksytty, koska me tarvitsimme enemmän aikaa asian käsittelyyn. Ja tällaiset uudistukset vaativat myös rahoitusta. Silloin kun maasta tuli itsenäinen, me tunnustimme ihmisille perusoikeudet ja heidän elämänsä ja halusimme aikaan valtion, joka perustuu periaatteelle ja on maallinen. Sitten kirjoituksesta. Manfred Novak erityisraportoija kirjoituskysymyksestä tuli maahan ja sitten pyysimme häneltä pyyntä hän vierailemaan uudestaan maassa. Hän itse sanoi, että Kazakstan on ainoa maa, joka kutsui erityisedustajan seura- seuraamaan tilanteen jatkossa. Me itse osoitimme, mitkä suositukset olivat jo, oli jo täytetty ja mitä aiomme seuraavaksi tehdä. Me keskustelimme täytäntöönpanosta ja siitä, että otettaisiin käyttöön kansallisia enna- ehkäisymekanismeja, jotka estäisivät kidutusta pidätyskeskuksissa ja vankiloissa. Nyt aiomme tehdä rikolliseksi 36 erityyppistä rikosta johtuen rikosoikeuden muutoksista. Aiomme ottaa käyttöön uuden tyyppisiä rangaistuksia, jotka vankeustuomioihin. Tämä koskee noin sataa eri eh, rikostyyppiä. Kazakstan on avoin kaikenlaiselle yhteistyölle. Meillä on erittäin hyvää yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tässä on, tästä on ollut suurta hyötyä vankiloiden uudistuksessa. Ja meillä on myös hyvää yhteistyötä Manfred Novakin kanssa, niin kuin sanoin. Työn aikana olen tavannut hänet neljä kertaa. Kazakstan on valmis ja avoin yhteistyöllä ja me haluaisimme kutsua kenen tahansa, jota kiinnostaa vierailemaan maassa. Ja tästä mainittiin monia tapauksia. Kansalaisjärjestöjen edustajat ottavat näitä esille. Me voisimme kyllä esittää vasta-argumentteja näistä tapauksista. Minulla on täällä paljon materiaalia mukana. Olen valmis tapaamaan myöhemmin tänä iltana heidät ja keskustelemaan näistä kaikista kysymyksistä yksityiskohtaisesti. Jos jostakin nyt ei voida keskustella, niin olen valmis todellakin tapaamaan Kazakstanissa myös näistä, näissä yhteyksissä, mutta ajan puutteessa joudun nyt lopettamaan. Ja, ja ilmaisen vielä haluni y- yhteistyölle. Kiitoksia, herra Begetaev. Nyt joudun esittämään teille kysymyksen. Se on velvollisuuteni kansalaisjärjestökonferenssissa, joka piti pitää rinnakkain etujärjestön huippukokouksen kanssa Astanassa ensimmäinen toinen joulukuuta, koska kuten te tiedätte, teidän presidenttinne tapaa Euroopan parlamentin puhemiehen huomenna ja mielestäni olisi erittäin hyvä, jos saisimme tietää, aiotteko tehdä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, koska kuten voitte nähdä, me olemme koko iltapäivän kuulleet ihmisten puhuvan vakavasti kansalaisjärjestöistä. Me heitä saamme valtavasti tietoja. Meillä on äärimmäisen tärkeää, että teette yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa, enkä voi ymmärtää, että Helsingin peruskirjaa voitaisiin laiminlyödä näin ratkaisevalla tavalla. Koko etyjärjestön hum- humanitaarinen puoli liittyy yhteistyöhön kansalaisjärjestöjen ja hallitusten, kansallisyhteiskunnan ja hallitusten kanssa. Itse asiassa olen tietoinen tästä tilanteesta. Tässä on kyse ihan väärinkäsityksestä. Minun tietääkseni kaikki, kaikki Astanarin hotellit, kun Stanari ei ole kovin suuri kaupunki. Kaikki varattiin elokuussa. Olin kokouksessa, josta tässä keskusteltiin. Ja päätettiin, että Astanarin paikallisviranomaiset auttavat järjestäjiä löytämään konferenssin järjestämispaikan. Valitettavasti on hyvin hankala – löytää majoitusmahdollisuuksia Astanasta tuona ajankohtana, mutta kuitenkin paikallisviranomaisille annettiin tehtäväksi auttaa löytää majoituspaikkaa osallistujille. Käsittääkseni paikallisviranomaiset käsittelevät tätä kysymystä, eikä minkäänlaista ohjetta tai minkäänlaista tointa Oulu estää peräkkäiskokouksen järjestäminen. Kiitoksia. Ehkä vielä Adena Berg. Mitä te olette mieltä tästä selityksestä, jonka juuri kuulemme? Minun tietojeni mukaan, ja olen puhunut joillekin järjestöille, Varsovan tarkastuskonferenssissa he saivat soit- heitä, heille soitettiin hotellista, he olivat tehneet varauksen, maksaneet huo- kokoushuoneesta, ja ilmeisesti 70 huonetta oli varattu osallistujille. Ja tämä peruttiin kuitenkin tämä varaus. Mikrofoni pois päältä. Okay, so I think we need to continue to discuss this. Varmasti meidän pitää jatkaa tämän kysymyksen käsittelyä, koska se on kiireinen. Siihen on vain vähän oli kuukausi ennen kuin tämä konversi pidetään. Voitteko panna mikrofonin päälle? Information that... Lisäksi saimme tietoa, että Astanan lentokenttä suljettaisiin joulukuun ensimmäinen ja toinen päivä – turvallisuussyistä. Ja jälleen kerran tuo tarkoittaisi sitä, että osallistujat, jotka tulisivat rinnakkaiskokoukseen, eivät voisi lähteä sieltä kaupungista. Right. I think the last uh, niin, sitten viimeinen puhuja, koska jäsenet eivät ole pyytäneet puheenvuoroa. Puheenvuoro annetaan komissiolle. Keski-Aasian yksikön edustaja, olkaa hyvä. So thank you. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, koska aikaa ei ole paljon, keskittyisin lähinnä Etyjin puheenjohtajuuteen siihen liittyviin kysymyksiin. Voin sanoa, että olemme pettyneitä. Pettyneitä siihen, miten Kazakstan on sitoutunut poliittisiin uudistuksiin – joista puhuttiin, kun haettiin etyjen puheenjohtajakautta. Meistä pitäisi nähdä enemmän päättäväisyyttä ja kunnianhienoa Kasakstanin puolelta, kun tehdään poliittisia uudistuksia. Sanoisin, että muutokset, joita Kasakstanin parlamentti on tehnyt lainsäädäntöön, jotka koskevat vaaleja – poliittisia puolueita, itsehallinto eivät ole olleet odotuksen mukaisia silloin, kun verrattuna tilanteeseen, jossa puheenjohtajuus Kasakstanille annettiin. Kuten tiedätte, on vähennetty 50 000 40 000 nimiä, joita tarvitaan uuden puolueen perustamiseksi. Tämä on liian korkea raja. Näin ei voida kannustaa mihinkään poliittiseen monimuotoisuuteen aidosti. Lisäksi seitsemän prosentin äänikynnys parlamenttiin mielestämme on liian korkea. Vaikka meidän onkin myönteisessä mielessä todettava, että on luotu mekanismi, jonka kautta mahdollistetaan toisen puolueen pääsy parlamenttiin, vaikka tuo toinen puolue ei saisikaan 7, 7 prosenttia äänistä. Lisäksi olemme sitä mieltä, että vain pienehköjä parannuksia on saatu tiedotusvälineitä koskevaan lainsäädäntöön ja meitä huolestuttaa edelleen rikosnimikkeet tässä yhteydessä. Kazakstanin rikostuomioistuimessa on kuusi rikoslaissa on kuusi kohtaa, jossa puhutaan erityisesti presidentin ja muiden virkamiesten arvosta ja kunniasta – meitä huolestuttaa se, että on pyritty tekemään mahdottomaksi tiettyjen lehtien painamisen. Tiedätte kaikki, mistä lehdistä on kyse. Myöskin internetiä rajoittava lainsäädäntö on otettu käyttöön meidän kannaltamme. Näin rajoitetaan ilmaisuvapautta. Lopulta, joka koskee itsehallintoa, olemme sitä mieltä, että – Parlamentin hyväksymät muutokset Kasakstanissa eivät luo aitoa pohjaa kunnolliselle aluepaikallishallinnolle. Kuten sanoin aikaisemmin, me olemme pettyneitä siihen, miten on täytäntöönpanty niitä satumuksia, jotka tehtiin Madridissa. Lisäksi haluaisin ottaa esiin toisen kysymyksen. Leader of the Nation lain hyväksymisen komissio ja Euroopan unioni ymmärtävät presidentti Nasajevin perustelut. Sitä, että hän kieltäytyi allekirjoittamasta lakiluonnosta. Olemme yllättyneitä siitä, minkälainen vaikutus hänen toimillaan on tänään lain voimaan astumiseen lainsäädännön ulottuvuudet eivät noudattele etyjin arvoja. Ja olemme sitä mieltä, että tämä ei auta mitenkään Kasakstanin demokratisoitumisprosessia. Kiitos puheenjohtaja. Now, thank you for the European Commission. Kiitoksia komissiolle, kiitoksia kaikille kaikista näistä tiedoista, joita olemme saaneet tässä lyhyessä kuulemisessa. Minulla on nyt vielä teille erityinen viesti, erityisesti katsakstanaisille ystävillemme. Tämä tulee puhemies Busekin kabinetista. Viesti on sellainen, että Euroopan parlamentti kovasti odottaa avointa vuorovaikutusta jo myös huomisessa puhemiehen tapaamisessa. Toivottavasti keskustelu siis jatkuu. Ja aivan erityisesti haluaisin sanoa, että olemme jatkossakin yhteydessä herra Gurmanoviin ja odotamme, että minkäänlaisiin toimiin häntä vastaan ei ryhdytä, koska olemme kuulleet aika monia aika huolestuttavia esimerkkejä siitä, mitä se tarkoittaa, jos vapaasti mielipidettään ilmaisee Kazakstanissa. Toivottavasti tämä rinnakkainen kokous kansalais yhteiskuntakokous toteutuu, koska se tulee olemaan erittäin hyödyllinen tilaisuus keskustella siitä, miten etyjärjestöä pitäisi, miten se pitäisi kehittää ihmisoikeus lähestymistapaansa tässä tärkeässä Astanan huippukokouksessa. Kiitoksia.